Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. On ilo nähdä teidät kaikki täällä tänä aamuna. Ja toivottavasti teidän matkanne sujuivat hyvin eilen. Minun matkani oli mielenkiintoinen. Minulta meni 14 tuntia päästä Brysseliin. tämän käsittämättömän ilmailusotkun takia. Mutta joka tapauksessa paljon kiitoksia ymmärryksestä ja aloitamme tänään kiireisen päivämme. Aloitamme äänestyksistä ja aloitamme nyt äänestämällä mietinnöstämme kohesiopolitiikka ja kiertotalous esittelijä Scrubs. Haluatteko sanoa jotakin, olkaa hyvä. Kiitokset kaikille oikein hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Kiitoksia, eli nyt siirrymme heti äänestyksiin. Aloitamme tarkistuksesta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan. Anteeksi. Huomioimaan mikrofonia. Tämä raukesikin Eli siirrymme tarkastuksen 32, 32 puolesta. Toinen osa siis. Ensimmäinen osa. No, aivan alusta lähtien 32, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 32, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 33 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. If, if uh, we adopt it... Jos me hyväksymme tarkistuksen 42, ähm, en 12 raukeaa, eli nyt kompromissi 5 hyväksytty. 47 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän. Tarkistus 47. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Siirrymme nyt kompromissiin kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61. Meillä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Eli me äänestämme tarkistus 61 suullisen tarkistuksen kanssa muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Menemme nyt tarkistukseen 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Eli äänestämme 113 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme nyt loppuäänestykseen. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. And the vote is closed. And the... Äänestys päättyy. Tämä mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Minun on pakko mainita, että Meillä oli yksi lisäääni puolesta. Kyseessä on esittelijän ääni. Hän unohti korttinsa kotiin. Mutta näin hän tapahtuu, hyvä esittelijä. Um, the, next, the next vote is uh, the vote uh, on our opinion. Seuraavana äänestyksen aiheena lausunto kaupunkien rooli institutionaalisissa puitteissa Afkohan on tästä valmistellut mietinnön ja meidän esittelijänämme on herra Olbricht. Hän ei ole täällä tänään, joten voimme siirtyä saman tien äänestyksiin. Ensimmäisenä kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme kokonaisuudessa äänestyksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta. Näin lausunto on hyväksytty. 30 vastaan 3 Ja seuraavana sitten äänestämme päätöslauselmasta, jonka regivaliokunta on valmistellut aiheena maaseutuvuoristo äärialueiden erityistarpeet. Ennen kuin äänestämme, toteaisin, että 25. huhtikuuta koordinaattorit olivat valmiit tukemaan päätöstä tämän päätöslauselman laatimiseksi. Luonnos eh, jätin kirjallisesti menettyä hyödyntäen valiokunnan jäsenille englanninkielisenä. Tarkistuksia 42. Ja nyt muistuttaisin tai kertoisin hieman seuraavista vaiheista. Koordinaattorit valmistelevat eh, kysymykset 10128 sääntöjen mukaisesti suullista kysymystä varten. Ja tulen sitten esittämään valiokunnan nimissä. Jos poliittiset ryhmät ovat sitä mieltä, että nämä otetaan esityslistalle, on mahdollista, että sitä keskustellaan täysistunnossa. Eli nämä ovat seuraavat menettelyvaiheet. Eikä minulla tässä tämän enempää. Kiitos panoksestanne tähän päätöslauselmaan ja aktiivisesta työstä myöskin, mitä tulee tarkistuksiin ja kompromisseihin. Ja lähdetään liikkeelle tarkistuksesta kolme suullinen tarkistusehdotus. Vastustaako joku? Hyvä. Eli äänestämme ja huomioimme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä. Huomioiden suullinen tarkistus, onko siihen vastustusta? Ei, eli äänestämme ähm, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi. Ja tähän, jos sallitte, esittäisin suullisen tarkistusehdotuksen, sillä tämä kakkoslause, sen suhteen kompromissia muutettiin viime eilen illalla kansalaiset kaupunkialueen ulkopuolella tulisivat saamaan varmuuden siitä, että ne tarjoutuvat samanlaiset mahdollisuudet kuin ihmisille, jotka asuvat kaupunkialueilla. Tässä siis kompromissiteksti. Ole hyvä. Jos vielä lisäisin, koska se kattaa nyt myös tarkistuksen 10 ja 11 nämä kompromissit. Eli ei ainoastaan johdantosan kappale E tulee katettua, vaan myös G, joka jää pois lopputekstistä, jos tämä kompromissi hyväksytään. I, I planned to say... Kiitos. Minulla oli tarkoitus juuri tämä mainita, koska ähm, puhuin asiasta sihteeristön kanssa. Kompromissi todellakin kattaa useita tarkistusehdotuksia, 70, 11, 31 Nämä liittyvät siis tasan kappaleeseen G. Kompromissi 1 kattaa tasan kappaleen E ja G, niin kuin Van Mildeberg juuri totesi. Kun huomioidaan nämä selvennykset ja suullinen tarkistus, kysyn, kuka puoltaa kompromissia yksi, kuka vastustaa, tyhjät, hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Vaikutti hylätyltä, mutta tarkistamme sähköisesti. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Hyvä. Tartsus 9 raukeaa. Seuraavana tartsus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, tämä raukeaakin. Eli tarkistus 14 raukeaa, eli siitä ei äänestetä tarkistus 15, huomioiden suullinen tarkistus, vastustaako joku sitä, ei puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta 37 on hyväksytty, 38 raukea, selvä. Sitten 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana loppuäänestykseen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päätöslausuma on hyväksytty 30. Yksi ääntä. Kiitokset. Here we close our vote. Näin äänestykset on pidetty. Siirrymme eteenpäin esityslistalla. Lausunto, luonnos, mietintöluonnos. Jos haluatte lähteä täältä pois, niin eh, poistukaa mahdollisimman hissuksen. Eli jatkamme seuraavasta kohdasta. Mietintöluonnos esittelijänä herra Pascal Raymond. Erityistoimenpiteet, jotka koskevat Kreikkaa. Asetus 2015 kautta 1839. Ja nyt toivoisin, että ette keskustelisi täällä kokoussalissa. Täällä on oltava hiljaa. Kiitokset. Arimo, olkaa hyvä. Kiitos. Nyt sama ponnistus kuin jo kaksi viikkoa sitten, eli esittelen tämän mietinnön lyhykäisesti. Sen käännöksetkin ovat saatavilla. Kyseessähän on, on parlamentin ja regi ulkosuhdevaliokunnan mietinnöstä eh, koskien toimenpiteitä Kreikan osalta taustalla asetus eh, vuodelta 15. Toteaisin, että tässä ei niinkään ole kyse siitä, että keskustellaan erityistoimenpiteiden syistä, siis siitä, miksi Kreikka on tähän tilanteeseen joutunut, vaan mietinnössäni tarkastelen lähinnä sitä, mitä näistä toimenpiteistä on seurannut. Voidaanko katsoa, että hankkeet on saatettu päätökseen, ovatko vaikutukset olleet myönteisiä vai kielteisiä näiden kahden toimenpiteen osalta. enkä lähde nyt tässä käymään keskustelua näistä poliittisista eh, syistä ja seikoista liittyen siihen, miksi toimenpiteisiin ylipäätään on menty. Eli näitä elementtejä ei tästä esityksestä löydy. Kysehän on siitä, että 2015 komissio ihan perustellusti eh, ymmärsi, että Kreikka sen hetkisen tilanteensa ja talouden kriisinsä vuoksi eh, ei ollut kykenevä rahoittamaan kohesio ähm, rahaston ja aluekehitysrahaston mukaisia hankkeita. Niitä ei voitu näin toteuttaa. Se ei pystynyt omaa rahoitusosuuttaan hoitamaan. Ja niinpä komissio päätti esittää kahta erityistoimenpidettä Kreikkaa auttaakseen. Ensinnäkin tukikausi. Tämä jakso jäi pois, eli katsottiin, että tälle jaksolle ajateltaisiin 100 prosenttista komission rahoitusosuutta. Ja tässä kaiken kaikkiaan kyse oli noin miljardin likviditeetistä, tai siihen olisi ollut mahdollisuus päästä. Ja toisena toimena sitten 2014-2020 kaudella eh, ensimmäinen ennakkoosuus vapautettaisiin jo aikaisemmin. Tässäkin summan suuruus oli noin yksi miljardi, eli kokonaisvolyymi on noin kahden miljardin suuruusluokkaa. Ja niin kuin otsikossakin käy ilmi, erityistoimenpiteistä oli kyse ja yksinkertaistettua menettelyä parlamentissa oli mahdollista hyödyntää. Ja tätä tarvittiinkin siksi, että eh, asia ah, oli saatava kiireellisesti hoidettua. Ja kaksi miljardia ja nämä toimenpiteet, todellakin niitä tarvittiin. Asetuksessa todetaan, että että joulukuuhun 2016 eh, Kreikan tuli raportoida asiasta. Nyt on vuosi 2018 eikä 2017, eh, kun kerron tästä raportista, johtuu siitä, että Kreikka ei eh, vielä 2016 lopulla esittänyt tätä raporttia, vaan vasta seuraavan vuoden toukokuussa. Ja usean otteeseen mihin on oltu yhteydessä. Strasbourgissa täysistunnossa esitettiin suullinen kysymys, mutta vasta 2017 joulukuussa saimme tämän raportin käsiimme. Eli tässä todellakin syyt tälle yhden vuoden viiveelle. Luonnoksessa, jonka olen laatinut, esitän arvion tilanteesta ja tässä vaiheessa voidaan varmasti sanoa, että näitä lisävaroja käytettiin hyvinkin hyödyllisesti ja näin oli mahdollista saattaa tietyt projektit päätökseen. Kreikka toimi prioriteetti luettelon pohjalta. 181 prioriteettia ja hanketta. Ja kaiken kaikkiaan 11,5 miljardia oli kokonaisvolyymi 2007-2014 55 prosenttia. Eh, tämä oli kaikista hankkeista. 136 hanketta saatiin päätöksen vuoden 2017 loppuun mennessä 24 hanketta siirrettiin seuraavalle kaudelle 2014-2020 ja 21 1,1 miljardia volyymiltaan niitä ei seurattu eli ne keskeytettiin. Muutama esimerkki menestyksekkäistä hankkeista näistä siltaprojekteista, jotka käynnistyivät jo aikaisemmalla kaudella, jotka sitten eh, saatettiin päätökseen 2007-2014 kaudella. Ensinnäkin kannattaa mainita eh, moottoritiehankkeet, jotka saatiin päätökseen, ja Ateenan ja Tessalonikin metrohankkeet, ja myöskin Titorean ja Nikladin eh, Domokoksen välinen junayhteys. näiden erityistoimenpiteiden avulla ja ansiosta oli todellakin mahdollista saattaa valmiiksi nämä hankkeet. Jos näihin erityistoimenpiteisiin ei olisi menty neuvostossa ja parlamentissa, näin ei olisi käynyt. Hankkeet olisivat jääneet kesken ja tästä olisi seurannut se, että mm, Kreikan valtio olisi joutunut nämä hankkeet rahoittamaan itse ja siihen se ei ollut kykenevä ja se olisi joutunut maksamaan takaisin jo eh, ne rahoitusosuudet, jotka oli yhteisöltä saanut, ja tämä olisi vain kärjistänyt kriisiä entisestään. Uudella tukikaudella on 18 prioriteettihanketta, ja jo hoidetut ennakkoosuudet eh, ovat mahdollistaneet sen, että ne todellakin voidaan toteuttaa. Tässä yhteydessä kannattaa mainita vielä muutama myönteinen seikka ja luku. Ensinnäkin eh, käyttöaste 2000 2014 kaudella oli 100 prosentin hujakoilla, eli todella rahat, varat saatiin hyödynnettyä hankkeissa, ja tähän todella pyrittiinkin, tältä pohjalta asetus laadittiin, eli on määriteltävä, mihin varat käytetään, ja ne on myös käytettävä. Ja sitten toinen tärkeä myönteinen luku, se, että käyttöaste 2014-2020 kaudella on 28 prosenttia, komission mukaan 23 prosenttia, ja tämäkin on normaalin eh, keskiarvon ylärajoissa. Ja kannattaa myöskin todeta, että viimeisimmän tukikauden ja siihen liittyvien ja toteutettujen hankkeiden kautta voidaan katsoa, että eh, Kreikan BKT on 2 prosenttia korkeampi kuin mitä se olisi ollut ilman näitä tukitoimia. Eli tällä kaikella on ollut merkitystä myöskin valtion kehitykseen. Ja sitten kun tarkastellaan näitä käyttöasteita ja PKT-lukuja, niin ne ovat myöskin indikaattoreita, eh, jotka voidaan huomioida, eh, kun tarkastellaan määrällisiä seikkoja ja talouteen liittyvää kehitystä. Ne eivät kuitenkaan kerro mitään siitä, ovatko toteutetut hankkeet olleet hyviä ja laadukkaita, tehokkaita. Voidaan kuitenkin todeta, että varat on käytetty ja hankkeet, eh, suurin osa ainakin niistä saatiin toteutettua, niitä ei tarvinnut keskeyttää. Ja tällä kaikella on ollut hyvä vaikutus eh, Kreikan kilpailukykyyn Tämän lisäksi eh, oli mahdollista luoda työpaikkoja ja parantaa kansalaisten elinoloja. Myöhemmät analyysit sitten tulevat osoittamaan, eh, minkä tyyppistä muuta hyötyä näistä hankkeista on saatu, mutta näitä tutkimuksia ei ole vielä saatu valmiiksi. Olemme Kreikalta saaneet hankeluettelon tässä vaiheessa. Luettelon toteutetusta hankkeesta mutta uskoisin, että kaiken kaikkiaan voidaan todeta tässä vaiheessa, että erityistoimenpiteet oli oikeanlainen päätös, kun se aikoinaan tehtiin. Näiden toimenpiteiden myötä pystyttiin auttamaan Kreikkaa ja rahoittamaan hankkeita, joista Kreikka ja EU saivat lisäarvoa. Ja tällä kaikella myöskin mahdollistettiin se, että hankkeet eivät jääneet kesken ja niihin jo sijoitetut varat olisi menneet hukkaan. Olisi jouduttu maksamaan takaisin ja tämä kaiken kaikkiaan olisi heikentänyt entisestään Kreikan taloudellista tilannetta. Tärkeää kuitenkin on, että ymmärrämme, että nämä olivat erityistoimenpiteitä, ei saa ajatella, että normaalitapauksessa voidaan käyttää tällaista menettelyä, jossa yhteismaksuosuus jää pois. Mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin yhteenvedonomaisesti voisin todeta, että tässä on menetelty järkevästi ja oikein. Oli järkevää ja perusteltua mennä aikoinaan näihin toimenpiteisiin. Mielellään keskustelen kanssanne tähän esitykseen liittyvistä seikoista ja jään odottelemaan mielenkiinnolla myöskin mahdollisia tarkistusehdotuksia. Kiitos. Seuraavana edustaja Gozzolino. Rapidamente due osservazioni. Aivan lyhyesti kaksi huomiota. Jaan tämän viestin, joka tuli esiin. Ensimmäinen näistä koskee resursseja ja sitä, että me käytämme ja ähm, rahoitusmahdollisuudessa mahdollisuutta. Tämä on Kreikassa tehnyt mahdolliseksi rahoittaa hankkeita ja tämä on myöskin äh, saattanut Kreikan sille tielle, jolla se nyt on vuosina 2014-2018. Se on maa, joka on käyttänyt kaikkein eniten yhteisörahoitusta. Sitten toinen huomio, mä tässä haluaisin erotautua ehkä hiukan liian ideologista keskustelusta, joka on meidän mielestämme liian tiukkaa, kun puhutaan yhteisrahoituksesta. Tässä kyseessä on myöskin uuden ohjelmakauden keskusteluun, sillä Kreikan kokemus osoittaa konkreettisesti ainakin sen, kuinka paljon yhteisrahoitus tuo mahdollisuuksia käyttää varoja, kuinka pitkiä välejä hankkeen toteutus on vaatinut. Nämä ovat sellaisia ulottuvuuksia, joita meidän tulisi pohtia. Tämä on ehkä mietinnössä kaikkein mielenkiintoisinta äh, sekä komission että jäsenmaan itsensä kannalta, sillä yhteisrahoituksella me olemme saaneet vauhtia. Ähm, sen lisäksi, että olemme saaneet äh, laadukkaampaa varojen kulutusta, mitä rajoja meillä olisikin ollut ilman tätä yhteisrahoitusta. Se on tehnyt toiminnasta tehokkaampaa ja välittömämpää. Ja jos meillä on ideologista keskustelua näistä teemoista, ehkä olisi hyvä tarkastella hiukan näitä käytännön kokemuksia ja tarkastella, mitkä ovat olleet ne vaikutukset, joita on seurannut näistä valinnoista, mitkä ovat olleet tyypillisiä seurauksia ähm, tässä. Ne ovat sellaisia asioita, joita meidän tulee joka tapauksessa pohtia tällä tiellä. Thank you very ECR e Group. Kiitos ja sitten ECRstä. Edustaja Kosaski, olkaa hyvä. No, Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, minä tietysti voin yhtyä edellisiin puhujien liittyen tähän Kreikan kriisiasiaan. Se, mitä Kreikassa tapahtui, vaati todellakin erityistoimia ja teimme oikein, kun hyväksyimme asetuksemme, reagoimme täällä eu aivan oikealla tavalla, koska tuo oli Kreikan kannalta hyvin hankalaa, mutta myös koko alueen kannalta ja koko EUn osalta. Ja siksi meidän oli tärkeää reagoida asiaan. Haluaisin kuitenkin sanoa, että meidän pitäisi kaikkien ymmärtää, että tämä oli vain poikkeuksellinen, erityislaatuinen reaktio. Ei tästä voi tulla mitään sääntöä, että varat näin myönnetään tämän tyyppisissä tapauksissa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö tämä olisi ollut perusteltua, kuten aluksi sanoin jo. Ja se, mikä osoittaa, että oli oikein nämä rahat myöntää, on se, että näiden rahojen avulla Kreikan talous on voinut elpyä ja näin pystyimme pysäyttämään tämän hyvin kielteisen prosessin eli Kreikan velkakriisin. Ja lopuksi sanoisin vielä, että olen ihan täysin samaa mieltä esittelijän kanssa, koska meidän pitäisi valitella sitä, että meillä ei ole laadullista arviota tuottavuudesta ja kilpailukyvystä ja muista asioista, jotka liittyvät Kreikalle annettuun apuun, sillä meillä pitäisi olla täysin tieto siitä, minkälaisia vaikutuksia meidän avustuksellamme oli. Olen vakuuttunut siitä, että me pystymme tällaista laadullista tietoa hankkimaan, jos vähän painostamme viranomaisia. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin sanoa, että meidän esittelijämme työ on ollut myönteistä. Arvostan tätä työtä suuresti, kuten myöskin ryhmäni tätä myönteistä henkeä ja myöskin rakentavaa tapaa esitellä työ. Mietintöitä käsittelemme tänään osoittaa meille kaksi asiaa. Aivan aluksi sen, että Roomi Häilova, me olemme tehneet aivan oikein. Tämän mietinnön myötä me pyydämme täysistuntoa hyväksymään kyseessä olevan asetuksen ja me olemme suurella enemmistöllä onnistuneet tässä työssä ja lopultakin Kreikka selvisi tilanteesta. Kreikkalaisena olen melkoisen tyytyväinen tähän, sillä Euroopan parlamentti lähestulkoon yksimielisesti hyväksyi tämän asetuksen ja se on tehnyt mahdolliseksi herra Arimonin esittelemien tulosten myötä Kreikalle toimia. Ja tämä osoittaa sen, että töitä toteutettiin ja että ohjelmien suunnittelu ja hallinnointi, kapasiteetti on yhteisrahoituksen osalta parantunut. Ja sitten haluaisin vielä yhtä asiaa korostaa. Kreikka jotka on Euroopan unionissa niiden jäsenmaiden kärjessä, joilla on suurin absorptio. Ja se tosiasia, että jokainen poliittinen ryhmä toteaa tosiasiat ja luvut, tämähän on myönteistä ei vain Kreikalle, mutta kohesiopolitiikalle ja aluekehitysvaliokunnan tavoitteidenkin kannalta sillä vaikuttaa nyt siltä, että nämä varat eivät tulleet heitetyiksi ikkunasta aivan päinvastoin. Kaikki nämä toimet ovat auttaneet, kuten edustaja Arimoon tässä osoittaa. Olemme saattaneet työt päätökseen. Olisimme muuten haskaneet eurooppalaisten veronmaksajien rahaa, jos olisimme jättäneet niitä puolitiehen. Ja positiivinen vaikutus tuotantokykyyn, kilpailukykyyn, työllisyyden nousuun, investointien nousuun, BKT nousuun. Me olemme nyt sellaisessa vaiheessa, että Kreikassa alkaa tapahtua elpymisen alkua. 20. elokuuta Kreikka pääsee avustusohjelmasta – ja uskoakseni tämä mietintö, josta nyt keskustelemme, on menestystarina Euroopan parlamentille, mutta myöskin minun maalini Kreikalle ja komissiolle, joka on tämän asetuksen muutoksen esitellyt. Ja tämä on poikkeus, tästä ei tule mitään sääntöä, olen samaa mieltä, mutta tämä antaa meille mahdollisuuden vetää johtopäätös hallinnoinnin suhteen. En nyt puhu ideologiasta, mutta minä olen insinöörinä ollut yhteisrahoitetuissa hankkeissa jo mukana. Vuonna 2015 meillä oli paljon keskeneräisiä hankkeita ja riski oli se, että näitä ei koskaan saattaisi loppuun ja varat haaskautuisivat. Tämä johtui tuolloin siitä, että meillä ei ollut oikeanlaista Ähm, hallinnointia, ei oikeanlaista suunnittelua. Ja meillä oli tuolloin 100 hanketta, nyt niitä on jopa 180. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman muutoksia. Ja tässä käy ilmi, että meidän täytyy käyttää äh, varoja oikealla tavalla ja antaa paikalliselle, alueelliselle ja kansallisille viranomaisille päätäntävaltaa. Tämä on johtopäätös, jonka voin nyt vetää tilanteesta. Ja sitten vielä yksi asia. Mietintöistä keskustelemme toteaa tämän myönteisen tuloksen, kuten edustaja Arimon sanoi. Kyseessähän on parlamentin, komission ja Kreikan valtion välinen yhteistyö. Ja ehdottaisin, että toimivaltainen kreikkalainen ministeri kutsuttaisiin heinäkuussa – vieraaksi. Meillä voisi olla ylimääräinen valiokuntakokous, jossa keskustelisimme näistä kaikista seikoista. Voisimme tästä ottaa esimerkin hyvistä käytänteistä. Tätä todellakin tarvitsemme, sillä tällä hetkellä käydään tiukkaa keskustelua ja sanotaan, että kohesiohanoja ei pidä sulkea seuraavalla monivuotoisella rahoitus kaudella, mutta tämähän tuo vain vettä myllyyn. Meillä on nyt hyviä argumentteja, voimme osoittaa, että rahoitusta ei pidä leikata. Se tuottaa hyvää tulosta. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Me pystymme vielä puhumaan siitä, kutsuttaisinko joitain ministeriitä joistain jäsenvaltioista mukaan valiokunnan kokoukseen. Tästä jo puhuttiin aikaisemmin tässä kuussa. Ja nyt jatkamme sitten varjoesittelijöillä. Edustaja Rentke ei ole paikalla. Onko hänen sijastaan ketään muuta? No sitten edustaja Damato. Olkaa hyvä. Kiitokset. Tässä hyvin analysoidaan toimia, jotka 2015 hyväksyttiin näiden kolmen toimen osalta. 100 prosentin yhteisrahoitusosuus ja ennakkorahoitus, jota seitsemällä prosentilla operatiivisten ohjelmien osalta nostettiin. Voin vain yhtyä siihen, mitä tässä on sanottu. Eli olisi hyvä saada arviot ei pelkästään käyttöasteesta, vaan myöskin laadullisista seikoista esimerkiksi ympäristökestävyys, hankkeiden sosiaaliset vaikutukset ja niin edelleen. Mutta niin kuin jo huhtikuussa totesin, Kreikan tilanne oli ja edelleenkin on erityinen ja todellakin on jouduttu huomattaviin kustannuksiin, kun on Troikan vaatimuksia toteutettu. Julkiset ja veromaksajavarat tietysti tulee käyttää mahdollisimman hyvin, niitä ei saa hukata. Ja erityistoimet, jotka hyväksyttiin, olivat hyödyllisiä ja tässä mietinnössäkin tote, todetaan, että siitä on ollut hyötyä eh, Kreikan kehitykselle, sillä todellakin eh, sosiaalisesti ja taloudellisesti tarkastellen tilanne on äärimmäisen herkkä ja haavoittuva. Vetoaisin komission. Komission edustaja varmasti on paikalla. Ja tietysti eh, tämä menee myös kollegoille, eli uusien asetusten paketti. Selvää tietysti on, että kohesiopolitiikka eh, jatkossakin tulee olemaan tärkeä väline ja on erittäin tärkeää, että pelkän BKTn lisäksi tarkastellaan myös muita indikaattoreita, esimerkiksi nuorisotyöttömyysastetta. työttömyysastetta. Kreikka ja Italia, erityisesti Etelä-Italia, ovat maksaneet, edelleenkin maksavat talouskriisistä äärimmäisen kovan hinnan. Toisaalta äh, on muistettava, että juuri me olemme osoittaneet suurta solidaarisuutta pakolaiskriisissä. Olisi tärkeää, että komissiossa ja täällä myöskin, kun tarkastellaan seuraavaa kautta 21-27, katsottaisiin, miten eh, huomioidaan kaikki ne seikat, joita nimenomaan täällä parlamentissakin erityisesti on haluttu painottaa. Kiitos. Kiitos oikein paljon tässä varjoistettelin kommentit. Ja sitten edustaja Pirat saa taas puheenvuoron. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Πασκάλαρη. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Arimontia tästä eh, esityksestä. Ja on totta, että tämän pitkän tien kuljettuamme nyt olemme päässeet myönteiseen lopputulokseen, vaikka olisi hyvää, jos tämä olisi saatu tämä teksti siinä vaiheessa, kun piti antaa eh, myönteinen signaali mutta samapa tuo kuitenkin se saatiin. Meillä on kuitenkin jotain tarkistuksia, koska yksityiskohdissahan tämä paholainen piileskelee. Eli täällä puhutaan sellaista olosuhteista, missä tällainen poikkeusasetukset tehtiin ja näin lisättiin kohesiopolitiikan varojen määrää ja nostettiin yhteisrahoitusosuutta 100 prosenttiin 2017-2013 kaudella. nyt tarvitaan todellakin puitteet, sellaiset puitteet, joiden eh, kohdalla joiden sattuessa voidaan tällaista tehdä. Tämä oli todella hyödyllistä Kreikalle, mutta kriisi on yhä päällä ja komissio todella, valiokuntamme todella tuntee tämän tilanteen. Tässä on Kreikassa nyt sellainen tilanne, että 2017 marraskuussa oli sitten kolme prosenttia aikaisemmista BKT, eli tässä on vielä paljon enemmän työttömyyttä kuin aikaisemmin. Nämä asiat pitää pitää kyllä parlamentissa mielessä, kun tällaisia erityisavustuksia otetaan käyttöön. Ja sitten toinen seikka on se, että tarvitaan laadullista tietoa meille kaikille. Tämä on todella keskeistä, mutta minusta ei nyt ole järkevää pyytää vain, että Kreikka nämä indikaattorit tuottaisi, jos se on ainoa, joka näin tekee, eikä nyt kannata vaatia lisätietoa niistä töistä, mitä on tehty tämän poikkeuksen pohjalta. Ne säännöt ja taulukot, jotka lähetämme, ovat ihan samanlaisia kaikissa jäsenvaltioissa, eikä nyt pidä pyytää, että Kreikan pitäisi tehdä enemmän kuin muiden maiden. Ja kolmas seikka, jonka haluan mainita, on tehokkuus. Minä haluaisin palata vielä task forcein, Kreikan task forcein keskeisiin johtopäätelmiin, ja siellä sanottiin, että jotta voidaan paremmin auttaa Kreikkaa, on korostettava tehokkuuden tärkeyttä. Minä haluaisin korostaa sitä, että nyt tämä on ollut tapa ilmaista Euroopan solidarisuutta ja näin tehtiin minun maani suuntaan lokakuussa 2015. Kaikki pyysimme, että asetusta saman tien muutettaisiin, mutta nyt pitää olla kuitenkin varovaisia siinä, miten kerromme julkisuudessa näistä lopputulokset pitää olla solidaarisia, mutta nyt ei pidä kuitenkaan luoda stereotyyppisiä ajatuksia. Eli jos ajatellaan sekä sisällön että muodon osalta tätä asiaa on korostettava sitä, kuinka paljon kreikkalaiset, Kreikan väestö on ponnistellut ja otetaan selväksi se, että tämä apu ei tullut siksi, että oli kovasti tässä kerjäilty. Ja sitten Paparkis. Voidaan todeta, että varoja 2011 vuodesta alkaen. Ja rakenneuudistusryhmä on ollut tässä mukana, eli toiminta on ollut systemaattista. Uudistuksista puhutaan, mutta nämä eivät välttämättä kuitenkaan aina palvele esimerkiksi uusien työpaikkojen syntymisessä. Eli tässä todellakin on kyse eh, toimista, eh, suurista hankkeista, esimerkiksi moottoritiehankkeista. Ja kerron teille hieman siitä, mitä todellisuudessa eh, tapahtuu Kreikassa pohjoisessa. Siellä on suurta liikehdintää, suuria mielenosoituksia, koska 13 uutta hanketta käynnistettiin viime vuonna – ja tähän on käytetty sitten veromaksajien eh, varoja ja nyt sitten kuitenkin on nostettu tiemaksujen hintaa. Ihmiset joutuvat maksamaan korkeampia tiemaksuja ja juuri tätä vasten nyt eh, mieltä osoitetaan. Ja jotta tällaiselta tulevaisuudessa vältyttäisiin, ihmiset käyttävät eh, eri reittejä, eivät käytä näitä uusia moottoriteitä, vaan kulkevat keskeistä reittiä ja tämä lisää sen alueen liikennettä ja myöskin aiheuttaa huomattavaa ympäristöhaittaa. Eli tässä todellakin on tuettu suuryrityksiä, annettu niille toimintaa, uutta toimintaa, mutta ei tässä suinkaan työntekijöiden tilannetta ole parannettu. Loppujen lopuksi he joutuvat vain maksamaan korkeamman hinnan. Eli tämän tyyppisiä ovat vaikutukset olleet näiden hankkeiden tiimoilta. Ja kun puhutaan varojen käyttöasteesta, niin kannattaa muistaa, että tästä kaikesta kuitenkaan tavalliset ihmiset eivät ole hyötyneet, vaan suuret yritykset. Seitsemänkymmentäviisi prosenttia hyödystä on mennyt näiden yritysten taskuihin ja vain 30 prosenttia hankkeista on sellaisia, että niissä on pyritty huomioimaan myöskin työmarkkinoiden tilanne. Eli suuryrittäjien taskuihin nämäkin varat ovat uponneet. Kyseessähän ovat, kyseessä kuitenkin on yhteisrajoitushanke ja Tällöin olisi tärkeää, että tavalliset ihmiset hyötyisivät näistä hankkeista, eivätkä maiden hallitukset ja suuryritykset. Kiitos, kun muita valiokunnan edustajia ei ole, jotka haluaisivat puhua. Annan komission edustajalle Nesselille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Distinguished rapporteur. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, arvoisat jäsenet. Paljon kiitoksia siitä, että olette kutsunut minut tänne paikalle osallistumaan keskusteluun. Kun tarkastelimme tilannetta sellaisena kuin se oli vuoden 2015 jälkipuoliskolla, kun ähm, Kreikan valtio ja myöskin pankit kohtasivat valtavia likviditeettiongelmia, oli selvää komissiolle ja erityisesti meille, jotka to- toimeenpanemme rakennerahastoja, että oli olemassa valtava riski siitä, että koko toimeenpano jäätyisi. Ja olimme hyvin tietoisia siitä, että tämä olisi vaikuttanut hyvin merkittävästi myöskin kielteisesti ja pahentain sitä kriisiä, joka oli jo käynnissä. Mitä tarvitsimme oli vastaus tähän. Vastaus oli helppo, se oli rohkea siinä mielessä, että saattaisi saattaa liikkeelle hyvin paljon varoja ja sitä voitaisiin toimeenpanna heti. Nämä olivat ne kolme toimea, joita CPR-asetuksessa esiteltiin. 100 prosenttiin korotettu yhteisrahoitustaso, aikarajan kera ja 25, 95 prosentin rajan poistaminen puolivälimaksuille ja tämä hyvin tärkeä 7 prosenttia lisärahoitusta vuodelle 2014-2020. Ja haluaisin lisätä tähän yhden asian, joka oli hyvin tärkeä turvatoimi. Kreikan valtion velvollisuus oli ohjata kaikki maksuihin liittyvät varat korvamerkitylle tilille, josta varoja voitiin ohjata vain tuen saajille. Näin saatoimme olla aivan varmoja siitä, että hankkeiden toimeenpanijat todellakin saivat nämä varat. Tämä teki mahdolliseksi vuonna 2007 2013 maksaa yhteisrahoituksen myötä noin miljardi euroa ja vuonna 2020 kaudella taata ohjelmien nopea käynnistyminen uudella ohjelmajaksolla. Kun nyt tarkastelemme arviota, joka pohjaa Kreikan valtion kertomukseen ja kun katsomme lopullista toimeenpanokertomusta, jonka olemme saaneet äh, Kreikasta, voimme tehdä sellaisen johtopäätöksen, että molemmissa tapauksissa tämä oli onnistuminen vuoden 2007-2013 kaudella. siirtoja saatiin jo vuonna 2000 2015 2016 saatiin miljardi käteisvaroja vapautettuja. Tämän kautta Kreikka oli ensimmäinen maa, joka vuonna 2007-2013 kaudella sai 100 prosenttisen absorption aikaan. Jos vertaamme tätä Euroopan unionin keskiarvoon, keskiarvo on 96 prosenttia ollut tuolloin. Euroopan unioni maksoi Kreikalle paljon nopeammin kuin millekään muulle jäsenmaalle ympäristössä. Nyt prosessi sujuu erittäin sujuvasti ja uusimmat tiedot, jotka ovat käytettävissä, osoittavat selvästi, että tämä ei johda varojen menetyksiin Kreikassa loppuun saattamattomien hankkeiden määrä laski hyvin suuresti. Esimerkiksi jos vertaamme tätä vuosien 2026 kauteen, silloin meillä oli 900 hanketta, joita, joita ei saatettu päätökseen, kun taas tällä hetkellä 2007-2013 kaudella meillä oli vain 79 hanketta, joita ei saatettu päätökseensä ja ne tullaan kansallisella rahoituksella saattamaan loppuun. Ilman näitä erityistoimia tämä keskeneräisten hankkeiden määrä olisi ollut erittäin paljon korkeampi ja Kreikka olisi ollut hyvin suurissa ongelmissa, kun se olisi yrittänyt taata riittävät varat näiden hankkeiden jatkumiselle. Kreikka onnistui myöskin äh, saattamaan tärkeitä hankkeita päätökseen. päätökseen. Edustaja Arimund mainitsi sen hankkeen, joka on ehkä kaikkein tunnetuin, nimittäin moottoritiehankkeet. Todella tämä oli hyvin tärkeä seikka tilanteessa, jossa oltiin. Työt saatiin käynnistää uudelleen ja nyt 2017 kaikki viisi projektia saatettiin päätökseen ja tiet avattiin. Tämän seitsemän prosentin poikkeuksellisen etukäteisrahoituksen nosto on johtanut siihen, että taso on otanut yli 25 prosenttiin Kreikassa. Euroopan unionin keskiarvo on 14 prosenttia, ja vaikka tämä ylimääräinen 7 prosenttia suljettaisiin pois. Voimme todeta, että Kreikka silti on hyvin paljon eurooppalaista keskiarvoa edellä. On myöskin hyvin tärkeää huomata se, että Kreikan oli pakko perustella tämä 7 prosentin ylimääräinen yhteisrahoitusosuus, kun se puoliväli rahoituspyynnöt esitti, ja tämä oli menestyksellistä. Nyt näemme, että Kreikka on takaisin oikeilla raiteilla rakennus, rakennerahastojen toteuttamisessa, ja se on yksi kaikkein parhaiten suoriutuvista maista. Nyt, hyvät naiset ja herrat, voisin sanoa muutaman sana sen. Moni jäsen toi esiin kysymyksen kilpailukyvystä. Tilanne on sellainen, että meillä ei ole mitään velvollisuutta pitkän aikavälin vaikutuksia arvioida. Meidän tulee tehdä arvio pohtien, oliko toimi sen kontekstissa menestyksellinen, jos tämän teemme, vastaus on kyllä todellakin. Jos tarkastelemme pitkää aikaväliä, meidän tulee ottaa huomioon myöskin rakennemuutokset, joita toteutetaan Kreikassa tällä hetkellä. Ja niitä tulee aivan varmasti vielä syvällisemmin arvioida. Se, mitä näemme jo nyt saatavilla olevista tiedoista Maailmanpankista ja World Economic Forumilta, voimme huomata, että Kreikka on kilpailu kykytasonsa saavuttanut, jos vertaamme tilanteeseen viiden vuoden, viittä vuotta myöhemmin. Kaiken kaikkiaan tämä on mielestäni erittäin hyvä lopputulos ja te voitte olla varmoja, että rakennerahaston panos kaiken kaikkiaan Kreikan talouden elpymiseen on jotakin, mitä analysoidaan jatkuvasti myöskin yhteisymmärryspöytäkirjan puitteissa. Haluaisin nyt päättää kiittämällä erityisesti esittelijä Arimonia hänen erittäin hienosta mietinnöstään ja hyvin avoimesta mielipiteen vaihdosta. kollegoiden ja myöskin äh, Rova Kretsun kabinetin kanssa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon edustaja Arimon möchte eigentlich ja jetzt nicht mehr viel reden. Es ist eigentlich... No, ei tähän ole paljon lisättävää. Paljon tuli sanottua. On ilo tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa, kun parannellaan tätä esitystä. Mitä tulee aikatauluun ja takarajaan tarkistusten suhteen, se on aika tiukka, eli töitä on kyllä tehtävä. Kiitos hyvästä yhteistyöstä myös komissiolle. Toivottavasti tästä tulee sellainen mietintö, että siitä käy ilmi se, että hankalinakin aikoina aluepoliittisia välineitä kannattaa hyödyntää tukivälineinä. Ja nämä erityisvälineet, niin kuin Kreikan kollega juuri totesi, todellakin eh, voi eh, toimia mainoksena aluepolitiikalle. Ja tämä seikka kannattaa huomioida todella tämän mietinnön tiimoilla. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja mainitsisin, että tarkistusten jättämisen määräaika on kello 18.17. toukokuuta, eli ihan muutaman päivän kuluttua. Mutta Toivottavasti kun nyt näin myönteisiä reaktioita on saatu, niin tarkistusten määrä jää rajalliseksi. Mutta joka tapauksessa valiokunnan yhteinen kanta on se, että tämä on todella, todella hyvää työtä. Eli kello 18.17. 17. toukokuuta siihen mennessä tarkistukset ja tässä tapauksessa voimme kesäkuun kokouksessa äänestää siitä ja tämä on tärkeää, jos haluamme tämän myönteisen viestin panna eteenpäin ja reagoida näin näihin myönteisiin askeliin, joihin on ryhdytty valiokunnan tuella ja myös eh, tästä tekstistä saadaan tälle tukea. Kiitos tästä keskustelusta. Näin pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ja nyt vuorossa on tutkimuksen esittely, joka koskee uutta tekniikkaa ja aluepolitiikkaa uutta kohesiopolitiikan puitteistoa kohti. Tämä on STOA-tutkimus ja kyseessä on parlamentin tiede- ja tarkastelupalvelu Pidettiin työpaja ja sen tuloksena seimme raportin, joka esiteltiin STOA-paneelissa 8. päivä helmikuuta ja nyt valiokunnallamme on mahdollisuus kuulla tämän raportin esittely. Se on meidän työmme kannalta todella mielenkiintoinen. Minulla on nyt kunnia pyytää, että professori Anderstedt esittelisi meille tämän raportin. Tervetuloa valiokuntaamme. Teidän puheenvuoronne alkaa nyt. Thank you kindly. Kiitos oikein paljon, hyvä puheenjohtaja, ja kiitos kaikille siitä, että haluatte minua kuunnella. Minulla on 15 minuuttia aikaa vakuuttaa teidät siitä, että tämä 69 sivun raportti kannattaa lukea tai ainakin paneutua siihen. Teillä on siitä nelisivuinen yhteenveto edessänne ja siinä on kymmenen johtopäätelmää. Ja otsikkona on uudet tekniikat ja eh, aluepolitiikkaa uutta kohesiopolitiikan puitteistoa kohti. Kuten sanoitte, puheenjohtaja lokakuussa pidettiin työpaja. Minä suhtaudun siihen hyvin vakavasti. En halua ainoastaan eh, vetää yhteen, mitä siellä sanottiin, vaan mietin, minkälaisia optioita on kohesiopolitiikan osalta. Tämä ei koske ainoastaan tekniikkaa, vaan myös tekniikan eh, käyttöön ottoa ja halutaan myös innovaationäkökulmia niihin asioihin, mistä eilen ja tänään valiokunnassa puhutaan, oli mukava kuulla, mitä sanoitte. Eli tässä hankkeessa on nyt todellakin syvälle luotava raportti ja puhuttiin siitä, että ITC ja digitaali-infrastruktuuri on avainasemassa, jos halutaan aluepolitiikkaa, kohesiopolitiikkaa vahvistaa EU-ssa. Ja minä haluan erityisesti paneutua eh, siihen, miten voidaan tällaista teknologiasiirtoa saada aikaiseksi. Eh, tarkoitan teknologian puistoja ja yrityshautomoita ja tällaisia paikkoja. Eli nämä ovat seikkoja, joista puhutte täällä tänään seurana kuukausina, kun ajatellaan monivuotisen budjetin tulevaisuutta työpajojen panokset saatiin teidän eh, valiokunnaltanne ja myös jäsenvaltiolta ja sitten annettiin myös evaluaatioraportteja ja tieteellistä tietoa tuli myös ja tämä myös rajoitti työn työn mahdollisuuksia. Teillä on 69-sivuinen raporttiluonnos, jota voi kommentoida. Eli seuraavan parin viikon kuluessa minä kuuntelen kaikkea sitä, mitä haluatte sanoa. Ja toivottavasti todellakin katsotte, että se kannattaa lukea. Jos nyt lähdetään liikkeelle siitä, mistä täällä puhutaan tänään ja eilen, eli että Euroopan alueiden erilaisuus kasvaa. Tässä on hyviä seikkoja, mutta myös on sellaisia alueita, jotka eivät jälkeen eivätkä etene tarpeeksi nopeasti. Yksi asia, mikä raportissa sanotaan, että kukin alue on omanlaatuinen. Eilen saatiin kuulla, että ei ole mitään yhtä ainoa ratkaisua kaikille. Meidän on tämä ymmärrettävä, eli tarvitaan paljon joustoa, ja tämä on tämän raportin tärkeimpiä osia kun sanotaan, että tarvitaan joustoa, näitä nopeutettuja toimintatapoja, jotta kukin alue voi todellakin käyttää ne rahat ja e, tekniset avustukset, mitä unilta saadaan. Teknologian taustalla on tietysti kysymys siitä, miten voidaan edistää e, tuottavuutta ja e, kilpailukykyistä kasvua. Euroopassa saadaan paljon uutta tekniikkaa aikaiseksi. Tietoinformaatiotekniikassa johdamme 60-80 vuotta sitten saksalaiset eh, asiantuntijat saivat aikaiseksi ensimmäiset tietokoneet ja uudenlaista digitaalista ajattelua edistettiin ja se on tämän päivän ajattelun taustalla. Mutta emme kuitenkaan ole tästä eh, ottaneet kaikkia irti tuotteiden muodossa. Amerikkalaiset ja eh, japanilaiset, kiinalaiset, intialaiset asiantuntijat paneutuvat tähän. Meillä on hyvin paljon keksintöjä tekniikan alalla ja tieteen alalla, mutta emme pysty niinkään sitten tätä siirtoa tekemään. Ja tämä vaikuttaa myös meidän alueisimme. Eli pitää miettiä, mihin suuntaan eurooppalainen lisäarvo menee. Voidaanko paremmin vahvistaa eh, teknistä kykyämme ja tieteistä kykyämme niin, että tämä sitten näkyy kaikilla alueilla, jotka tällaista tarvitsevat. Eli minusta oleellinen seikka on tässä se, miten tämä todellakin toteutuu. Ja tässä avainlöydökset. Ykköstason innovaatio pitää mennä eteenpäin tieteen alalla ja miettiä itse innovaatiota. On käytettävä eh, älykkään erikoistumista, hyvää se on hyvä käsite, mutta ei pidä olla niinkään resursseja, vaan vaikutuksia. Ja tämä on tässä keskeisellä sijalla. Tämä on oikein hyvä harjoitus, mitä tehdään monella alueella ja se johtaa uudenlaiseen ajatteluun siitä, miten voidaan tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja muuta. Mutta pitää miettiä eri alueita. Ei kunkin alueen pidä lähettää omaa ihmistään kuuhun, mutta on kuitenkin sellaisia eh, sosiaalisia tavoitteita, joita voitaisiin paremmin käyttää, kun halutaan älykästä erikoistumista miettiä. Ja eh, alueiset viranomaiset pitää saada paremmin mukaan. Jos katsoo komission budjettiehdotusta, niin olisi kyllä korostettava enemmän sitä, miten eh, kyseiset alueelliset viranomaiset voisivat aktiivisemmin ja suuremmalla energialla toimia näillä aloilla. Ja jos yhden ajatuksen haluatte muistaa siitä, mitä täällä sanoin nyt 15 minuutin kuluessa, niin tämä dynamic positioning olisi tämä käsite. Minä puhun tästä kohta lisää. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää miettiä paremmin sitä, miten voidaan toimia nopeasti ja proaktiivisesti politiikassa. Ja sitten on investointi, joka on suunnattu eri tavoitteisiin, kohdennettu investointi, eli jos meillä on eh, alueen oma tavoite on parempi saada, on helpompi saada mukaan myös yksityinen sektori ja julkinen sektori ja saada esimerkiksi yliopistot mukaan. Tästä on paljon esimerkkejä ja jotkut niistä mainitaan täällä raportissa. Ja tämä voisi johtaa myös uudenlaisiin markkinoihin, jos esimerkiksi lääkinnällisiä laitteita, niin on selvää, että kun yksityinen ja julkinen ala toimii läheisesti yhdessä ja käytetään uutta digitaalista ja muuta teknologiaa, niin tämä todella muuttaa tilanteen ja avaa jopa maailman markkinat. Ja kun katsoo aluepolitiikkaa, niin moni näistä ei ole yhteydessä maailmanlaajuisiin arvoketjuihin, edes eurooppalaisiin arvoketjuihin, mutta kun katsoo joitain menestyviä alueita, esimerkiksi Slovakiassa, niin se, että on oltu yhdessä Saksaan ja Saksan autoteollisuuteen ja se sitten johti vallankumoukseen pohjalta liikkeelle lähtien ja hyvin nopeasti päästiin eteenpäin, ei ainoastaan autoalalla, vaan muillakin aloilla. Eli jos katsotaan asioita ulkoa sisälle päin, niin tämä voisi olla eh, merkittävä uusi ulottuvuus alueiden kannalta. Ja sitten digitaaliset eh, seikat, ne ovat todella keskeisiä. Jos katsotaan tilannetta kymmenen vuotta sitten, niin tässä on ollut valtava eh, muutos siinä, miten tekniikkaa tuodaan mukaan eh, alueelle myös liike kehitykseen. Todellakin digitaalitalous on keskeistä. Me olemme edistäneet asiaa, mutta kuitenkin amerikkalaiset ovat menossa edelleen myös Euroopassa, jopa meidän alueillamme. Euroopan alueella näin käy minun maassani, Tanskassa ja muissakin maissa on käynyt näin. Eli on selvästi niin, että jos emme edistää teknistä tietoamme ja markkinatietoamme, samanaikaisesti meille tulee suuria ongelmia, jos ajatellaan esimerkiksi keliä tänään nyt ollaan vasta aloittamassa se, mitä amerikkalaiset ovat jonkun aikaa tehneet, ja tässä on suuri riski olemassa. Sitten pitää katsoa myös innovaatioympäristöä. Eli toivottavasti nämä ehdotukset, nämä otsikot täällä, jotka ovat yhteenvetoa, eli jos katsotte näitä neljää sivua, mitkä teillä on edessänne, niin sieltä löytyy minun suositukset kunkin otsikon alta. Minä haluaisin vain muutaman seikan mainita. Meillä on tämä eh, digitaalisen alustan talous. On hyvin tärkeää, että alueet todellakin eh, huomioivat nämä mahdollisuudet ja näkevät, kuinka markkinointi, mahdollisuuksia on olemassa se, että ollaan yhteydessä erilaisiin Äh, avainasiakkaisiin jopa hyvin kapeilla markkinoilla, mutta kun ne äh, ynnätään, niin sitten ne voivat hyvin oleellisia jollain äh, tietyllä alalla. Näin pystytään olemaan yhteydessä maailman ympäri ja menestyä. Ja sitten digitalisaatio, EU on hyvin aktiivinen digitalisointiasioissa. Meillä on näitä digitaalihabeja, jotka ovat todella menestyksikkäitä. Niitä voitaisiin käyttää paremmin, ne voitaisiin linkittää ja paremmin myös yhdistää ne yksityiseen sektoriin. Sitten meillä on nämä tiedepuistot, mutta on muutakin. On yksittäisiä yrityksiä, eh, yrityksiä eh, anteeksi, järjestöjä, jotka näitä hallinnoivat. Nekin ovat tärkeitä, eikä saa aliarvioida sitä, minkälaisia mahdollisuuksia eri alueilla on, olipa tekninen edistys suurempi tai pienempää. Meillä on monessa maassa olemassa tällaisia järjestöjä, on kansallisia alueellisia järjestöjä, jotka tekevät yhteistyötä eh, yritysten kanssa, myös oma tarjojen kanssa, bisnesenkeleiden kanssa, ja nämä vaihtoehdot pitää todellakin huomioida. Ja se, mitä haluan tarjota teille tänään avaintarjoukseni on tämä dynaaminen positiointi. Ja minä olen tästä puhunut kanssanne ja meppien kanssa. Eli tarvitaan lisää suoraa, eh, pystysuoraa politiikkaa. Tarvitsemme nopean toiminnan menettelyitä. Ja minulle sanottiin, hyvin usein, että tarvitaan nopeita toimia, jotta voidaan täyttää ne aukot, jotka syntyvät siitä, että budjettiprosessit ovat hitaita ja sitten tarvitaan kuitenkin eh, tehokasta toimintaa. Pitää ottaa mukaan yksityinen sektori ja pitää proaktiivisemmin ottaa mukaan nämä nopeutetut toimenpiteet ja näin pystytään sitten vaikuttamaan myös julkiseen alaan tarvitaan proaktiivista toimintaa ja menettelyitä. Ei pidä jäädä odottamaan, että asiat tapahtuvat, vaan tarvitaan innovaatiojohtoista kasvua. Tämä on tärkeää. Mielestäni kohesio politiikan eteenpäin saamiseksi seuraavassa vaiheessa, eli seuraavien monivuotisten kehysten yhteydessä on tärkeää, että meillä on vähän joustovaraa niin, että voidaan ryhtyä nopeisiin toimiin ja voidaan investoida menestyksikkääksi. ja tämä pitää olla jatkuvalta pohjalta tapahtua. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa? No tarvitaan jatkuvaa taloudellista diagnoosia kullakin alueella – on saatava alueet proaktiivisemmiksi, ei vain niin, että tehdään tällainen älykkään erikoistumisen strategia ja sitten pyritään se panemaan järjestyksessä toimeen, vaan että tämä tapahtuu jatkuvalta pohjalta. Tämä on ikään kuin prosessi, ei vain yksi, kaksi tai vaiheinen menettely. Tämä on todella tärkeä mielestäni. Tarvitaan joustavaa politiikkaa tähän taustalle. Ja tämä pätee myös komission ja EU-hun, eli pitää miettiä tätä tarjottua joustavuutta, näitä mahdollisuuksia ja politiikan täytäntöön panoa siten, että kullakin alueella voidaan olla joustavampia ja sitten tarvitaan myös johdon mukaisia toimenpiteitä, jotta voidaan huomioida talouden muuttuvat tarpeet. Kaikki muuttuu, tekniikka muuttuu, on kilpailua yhä enemmän EU ulkopuolelta. Minä pitkään työskentelin Kiinassa ja olen voinut havaita, kuinka nopeasti siellä on toimittu. Siellä on todella näitä nopeutettuja menettelyjä. Ja meidänkin pitää ajatella nimenomaan tällä tavalla. Me olemme tieteessä ja tekniikassa todella hyviä, emme niinkään kuitenkaan innovaatiossa ja vielä vähemmän hyviä, jos ajatellaan sitä, miten eh, asioita sovelletaan liike-elämään. Mm, Mutta kyllä meillä kykyä on. Ja sitten vielä älykäs erikoistuminen siitä muutama sananen. Tämä on mahtava keksintö, tämä on eurooppalainen keksintö. Se oli vain akateeminen asia, vaan kyseessä on myös liike-elämän väki, joka on ollut sitä kehittämässä, mutta nyt sit se on kuitenkin vietävä vielä vähän pidemmälle. Ja tämä tarkoittaa sitä, niin kuin komission budjettiehdotuksessa sanotaan, että sitä on todellakin viety vähän pidemmälle. Ei pidä vain jatkaa entiseen malliin, vaan pitää vielä vähän uudelleen miettiä tätä älykästä erikoistumista. Minusta ei pitäisi lähteä resursseista liikkeelle, vaan vaikutuksista. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun me älykkäästi erikoistumme fiksulla systemaattisella tavalla näin etukäteen, niin tämä tehdään – sitten miettimällä myös sitä, minkälaisia tuloksia siitä pitäisi saada eri alueilla ja eri alueiden eri aloilla ja pitää miettiä sitä, minkälaisia seurauksia siitä toivotaan niin, että liike-elämä, julkinen sektori ja yliopistot voisivat tehdä yhteistyötä. Paljon lisää voitaisiin tehdä. Ei pidä unohtaa älykästä erikoistumista, ei missään nimessä. Päinvastoin sitä pitää parantaa ja vahvistaa ja antaa sille uutta elinvoimaa. Ja pitää miettiä tullakin sen vaikutuksia. Ja tärkeää tässä on se, että varmistetaan, että toimet ovat yritysten tarpeiden mukaisia. Minusta älykkäästä erikoistumista puuttuu tällainen proaktiivinen eh, yhteys paikallisia alueviranomaisten ja yksityisen sektorin välillä. Paperilla se näyttää hyvältä, mutta käytännössä se ei kuitenkaan aina toimi. Eli yksi ehdotukseni on, että otettaisiin mukaan aktiivisemmin alueelliset viranomaiset. Ne tarvitsevat parempia mm, välineitä ja niille on annettava mahdollisuus myös eh, käyttää mm, polkuja riskinottoon. Pitää olla eh, keskipitkällä pidemmällä aikaa välillä myös rohkeampia ja pitää proaktiivisesti olla yhteydessä muihin alueisiin myös rajan toisessa, eh, toisella puolella, niin kuin eilenkin sanottiin. Ja on tärkeää myös avata silmät eurooppalaisille varjoketjuille pitää pyrkiä saamaan investointeja muista jäsenvaltioista ja Euroopan ulkopuolelta myös. Haluaisin myös korostaa, niin kuin täällä on sanottu, en ainoastaan minä tässä raportissa, vaan muutkin ovat tästä puhuneet, että tarvitaan sellaisia investointeja, jotka ovat tehtävä orientoituneempia. Jos ajatellaan Ruotsia, niin siellä sanotaan, että meidän pitää ajatella eri alueitamme ja Euroopan kumppaneita ja sitä, miten voidaan huomioida erilaisia haasteita esimerkiksi terveysalalla tai kaupunkien kestävyyden alalla, puhtaan teknologian alalla, jos me määrittelemme nämä Eh, haasteet yhdessä eh, yksityisen sektorin kanssa, kansalaisjärjestöjen, potilasjärjestöjen kanssa, niin voidaan saada aikaiseksi sellainen innovaatiojärjestelmä, joka on paljon proaktiivisempi ja mm, asioita läheltä tarkastelempi ja strategisempi ja yhteiskunnalle relevantimpi. Eli jos lähdetään liikkeelle todellakin eh, investoinneissa siitä, mikä tehtävä meillä on. Pitää miettiä, minkälaista yhteiskuntaa haluamme jatkossa ja miten tekniikasta ja innovaatiosta voisi olla apua tälle prosessille. Tämä olisi kyllä hyvä edistysaskel ja eurooppalaiselta kannalta eurooppalainen lisäarvo voisi olla todella mahtava. Eli voidaan auttaa alueita ajattelemaan, voidaan käyttää Ruotsin, Tanskan eh, ja muiden esimerkkejä siellä on käytetty proaktiivisella tavalla tällaisia investointeja ja tämä on johtanut siihen, että alueet ja niiden yritykset ovat hyötyneet. Eli tämä elementti on pidettävä mielessä ja tämä ajaa älykään erikoistumisen agendaa myös vähän eteenpäin. Ja tämä, kuten sanoin aikaisemmin, voisi johtaa markkinoiden muokkaustoimintaan, eli julkinen sektori voi näin auttaa. Näin käy Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Kiinassa on todella tällaista toimintaa. Kiinan hallitus toimii proaktiivisesti yksityisen sektorin suuntaan. Kun pyritään miettimään sitä, minkälaiset sosiaaliset ja taloudelliset seikat ovat tärkeitä ja siellä tulla fiksusti tätä asiaa edistetään ja meidän pitäisi EUssa pystyä tekemään tämä vielä paremmin. Meillä on todellakin olemassa kyky tehdä hoitaa tämä asia paremmin kuin mitä Kiinassa tehdään. Ja sitten vielä yksi tärkeä lisäys. Jos ajatellaan kohesiopolitiikkaa, aluepolitiikkaa, niin usein ajattelemme näitä alueita sinänsä, mutta meidän pitää ajatella alueita osana koko Eurooppaa, jopa koko maailman taloutta. Eli pitää katsoa sieltä ulkoa sisälle päin. Ja pitää havaita, että jos alueella ei ole kaikkea Eh, resursseja jotain tällaista mm, tehtäväorientoitunutta strategiaa varten, niin on helppoa löytää ulkopuolelta kumppaneita ja näin kyllä tehdään, mutta sitä pitäisi tehdä vielä systemaattisemmin. Ja pitää katsoa tällaisia mainitsemani esimerkkejä, kuten Slovakia, jonka mainitsin aikaisemmin. Eli kokonainen ala, sen, tilanne, sitä, sen tilannetta voidaan parantaa ja se voi tulla ihan eh, ykköstasolle vain sen takia, että se on paremmin yhteydessä ulkopuoliseen maailmaan. No tässä oli muutama raportissa mainittu seikka. Sivu on siis 69 ja toivottavasti täältä tuli nyt jotain eh, mielenkiintoisia ajatuksia teille ja voitaisiin niihin palata. Tämä on todella hyvä hetki, jos ajatellaan politiikan tekoa juuri nyt. Tämän tyyppinen valiokunta ja teidän tyyppisenne ihmiset tässä valiokunnassa – ja teidän henkilöstönne voisi tulla mukaan edistämään ainakin joitain näistä asioista ja näin voitaisiin vaikuttaa asioihin kovasti, jos ajatellaan monivuotista rahoituskehystä. Kiitos. Uh, Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Ja sitten annan puheenvuoron Valkarfel Sisolle, joka on STOA-asiasta vastaavaa varapuhemies. Kiitos puheenjohtaja. Olette aivan oikeassa. Kyseessä on tutkimus, joka koskee hyvin tärkeää asiaa, eli tieto- ja viestintätekniikan kehitystä. Ja minusta kaikki tämä on todella tärkeää Euroopan kilpailukyvylle, koska kohesiorahastoilla on jo toimenpiteitä, joilla pannaan täytäntöön eh, infrastruktuurihankkeita eh, ja myös eh, tieto- ja viestintätekniikkaa edistetään tiedepuistoja ja tekniikapuistoja. Ja tässä tutkimuksessa keskitytään lähinnä kohesiopolitiikkaan, joka on edistänyt tieto- ja viestintätekniikkaa strategioilla, erikoistumistrategioilla, älykkäillä erikoistumistrategioilla ja myös tiedepuistoja kehittämällä. Ja tarkoituksena on ollut edistää tutkimuksessa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä on haluttu myös eh, edistää digitaalista tutkimusta ja kasvaa ylipäänsä. Nyt on korostettava, että tässä on tässä tutkimuksessa lähdetty liikkeelle hyvin laajapohjaisesta materiaalista. Tässä on kuultu komission pääosastoja, alueiden komitea, talous- ja sosiaalikomitea ja myös kansainvälistä tiedepuistojärjestöä, jossa on viisi eri aluetta mukana eri jäsenvaltioista. Ja tämän lisäksi on paneuduttu asiakirjat, jotka ovat todella merkittäviä. Esimerkiksi seitsemäs kohesiopolitiikan kertomus Euroopan komissiolta. Nämä siis mm, muiden muassa ja tässä tutkimuksessa on historian analyysi nykytilanteesta, kohesiopolitiikan tilanteesta ja puhutaan älykkäästä erikoistumista, niin kuin täällä on jo sanottu, ja puhutaan siitä, miten vaikea on käyttää hyväksi alueiden koko potentia ja sitten mietitään, minkälaisia poliittisia vaihtoehtoja olisi, jotta tässä voitaisiin parantaa toimintaa. Eli tutkimus on hyödyllinen koska siitä käy ilmi, mitä pitää tehdä, mitä pitää parantaa, mutta se on erityisen tärkeää siksi, että se voi olla pohjana meidän tulevalle politiikallemme tällä alalla, erityisesti jos ajatellaan eh, tulevaa rahoituskehystä. Tämän tyyppinen tutkimus on hyvä perustelu sille, että meidän on jatkossakin eh, panostettava innovaatioon ja tiedepuistoihin ja teknologiapuistoihin ja mm, me voimme näin saada aikaiseksi kilpailukykyisempää taloutta Euroopassa tällaisena aikana, kun resursseja tulee olemaan entistä vähemmän. Niin haluaisin vielä lopuksi kiittää professori Anderstettia tästä tehdystä eh, STOA-työstä ja siitä, että tulitte tänne tämän asian esittelemään. Kiitos. Thank you very much, Mrs. The floor is yours. Kiitos, edustaja Krell. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä oli mielenkiintoinen alustus. Tulen lukemaan nämä sivut vielä läpi. Vaikuttaa hieman siltä, että päätelmät koheesiopolitiikan osalta ovat asia, jossa olemme aiheuttamassa itse itsellemme konfliktia. Useissa kohdin toteatte, että tarvitaan joustavampaa menettelyä, fast track pääsy on mahdollistettava. Ja juuri tämä on asia, eh, jota emme toteuta. Nyt ollaan saamassa oikeudelliset puitteet vuosille 2021 2008, eli seuraavien puolentoista vuoden aikana tullaan määrittelemään oikeudelliset puitteet eh, myöhäisemmälle ajanjaksolle. Ja se on sinällään jo ristiriitaista. On vaikeaa olla eh, joustava ja nopea, jos eh, kuitenkin poliittinen poliittisesti toimitaan siten, että asiat lyödään lukkoon eh, prioriteettien osalta seitsemän vuoden jakson osalta. Eli miten nämä kaksi asiaa voi yhdistää toisiinsa? Voisi olla hyvä, jos tätä eh, hieman kommentoisitte. Impact Focus Policy tästä on jo varsin pitkään keskusteltu. Eli miten päästä eroon pelkästään taloudellista tuesta sellaiseen, jossa nimenomaan vaikutuksia ja tehokkuutta tarkasteltaisiin. Mutta en tiedä, miten käytännössä tämä kaikki on tarkoitus hoitaa. Miten asetuksen voidaan tällainen asia kirjata ja mihin käytännössä tällöin pyrittäisiin? Ex ante ehdollisuuden nostitte lyhykäisesti esiin. Mutta jos nyt ajatellaan, että komissio esittää etukäteen ex ante ehdollisuuden esimerkiksi älykkään erikoistumisen osalta, ja sitten tarvitaan kumppanuussopimuksia jäsenmaiden kanssa tuleville vuosille sen suhteen, mitä on tulossa. Ja sitten on asiat pantava täytäntöön aluetasolla ja kehiteltävä strategiat eh, miten voin osoittaa joustavuutta, miten aion reagoida tällaisiin tilanteisiin tulevien seitsemän vuoden kuluessa. Kunhan tämä kaikki on saatu hoidettua ja sitten palautettua takaisin komissiolle, ja kunhan komissio tämän kaiken on käsitellyt, niin siihen vierähtänee eh, vielä toiset kaksi vuotta. Eli ajatus, jos, jonka kanssa liikkeelle on lähden, lähdetty, on vanhentunut jo ennen aikojaan. Voi hyvinkin kuvitella, mikä on sitten tilanne Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa eh, kyllä on helppo ymmärtää, miten siellä voidaan olla joustavampia, koska siellä ei ole tämän tyyppistä keskushallintoa, vaan siellä eh, jokainen voi toimia lähestulkon haluamallaan tavalla eh, toisaalta ei sitten myöskään ole sellaista tukea, aluetukea, joka vaatii tämän aluetason mukaan tulon on ymmärrettävä, että tässä puhutaan ihan toisen tyyppisestä toimintakulttuurista ja toisen tyyppistä arvo, eh, arvo yhteiskunnasta. No onko tämä nyt sitten parempi, en tiedä. Kiinassa tietysti eh, tilanne on samantyyppinen. Siellä ei tarvitse välittää pätkän vertaa demokraattisesti valitusta eh, parlamentista sen näkemyksessä. Siellä asiat hoidetaan omien intressien mukaan. No ei ehkä tällaisenkaan eh, äärimenettelyyn olisi hyvä mennä, mutta mm, tilanne on hankala, jos pitäisi olla voi eh, joustava, eh, mutta ei tiedetä, miten tähän päästään. Euroopan unionissa ei olla vielä näin pitkällä. Kun tarkastellaan demokraattisen yhteiskunnan toimintatapoja, jos sitä lähdetään liikkeelle ja toisaalta sitten tarkastellaan näitä tieteellisesti esitettyjä menettelyjä, on erittäin hankala löytää sopiva ratkaisu siihen, miten nämä kaksi polkua toisensa kohtaisivat. Maybe some... Paljon kiitoksia. Nähdään, voiko joku vastata tähän kysymykseen. Edustaja Maletic, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia professori tästä esityksestä ja kiitoksia erittäin hienosta tutkimuksesta. Uskakseni tämä on erittäin erittäin tärkeää. Meidän pitäisi pohtia uudelleen sitä, kuinka voisimme todella saada uuden kohesiopolitiikka vastauksen aikaan niin, että tämä tuottaisi tulosta kentällä. Kysymykseni on itse asiassa älykkään erikoistumisen tilanteesta tässä puitteistossa tällä hetkellä. Tämähän oli ex ante ehdollisuutta ensimmäisessä paketissa, enkä tiedä kuinka menestyksellisiä olemme olleet toimeenpanon suhteen tai älykkään erikoistumisen strategian toteutumisen suhteen tällä hetkellä. Tiedän, että monet alueet tätä ajavat, mutta heijastelevatko nämä todella tarpeita nämä toimet ja toimeenpannaanko niitä, me emme vielä tiedä. Ja nyt haluaisin me ottaa uuden käsitteen mukaan, joka on, en nyt halua sanoa monimutkaisempi, mutta innovoiva, uudistettu, voimme parempia tuloksia saada aikaan käytännössä. Olen todella sitä mieltä, että me tarvitsemme tätä. Meidän tulee keskittyä ei inputtiin, vaan vaikutuksiin. Meidän pitäisi tehdä yhdessä töitä ja pohtia sitä, kuinka voisimme myöskin ulkoisia varoja käyttää kehityksessämme säilyttää mielessä kaiken tämän monimuotoisuuden ja kaikki nämä erot Euroopan unionissa ja alueiden välillä. Oletteko sitä mieltä, että me voisimme onnistua tai paremmin sanottuna, mitä teidän mielestänne meidän pitäisi tehdä, että me olisimme valmiita eh, siihen, että meillä olisi tämän kaltainen lähestymistapa kohesiopolitiikassa ja että 2021 olisimme valmiita tätä uutta strategiaa toimeenpanemaan kohesiopolitiikassa en haluaisi, että tässä tulee uusi ex ante edo ehto, jota emme pysty toimeenpanemaan ja sitten jälleen kerran ei saada tuloksia aikaan. Kiitoksia. Miss Brett. Paljon kiitoksia. Edustaja Bress, olkaa hyvä. Eh, grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset eh, professorille tästä mielenkiintoisesta raportista. Mitä tulee tähän digitaaliseen aluetason foorumiin. Siitä haluaisin hieman lisätietoa, varsinkin mitä tulee niihin toimintatapoihin, joita tälle foorumille toivoisitte. kohesio- ja aluetason tarkastelussa olisi mielenkiintoista ymmärtää, miten tästä olisi hyötyä kun alueet eh, strategioita kehittävät eh, digitaalisessa maailmassa ja toisaalta eh, PK-yritykset nimenomaan hyödyntävät tätä kehystä. Kiitoksia. Edustaja Howard, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitokset. Mielenkiintoista teoreettista työtä tässä on tehty. Kävin nopeasti läpi 69 sivua ja tässä on todellakin paljon mielenkiintoista ja kehittämisen arvoista. Mutta en nyt kuitenkaan ihan kauheasti innostu sikäli, että onkohan tästä kuitenkaan täytäntöönpanoon liittyen kovinkaan paljon käytännön hyötyä. On hieman hankala ymmärtää eh, tätä kaikkea, kun ajatellaan käytännössä eh, investointeja eh, tällä saralla. En ole ihan 100 prosenttia kriittisen vakuuttunut siitä, että voidaan tehdä päätös, jossa todetaan, että näin aiotaan tehdä, tämä aiotaan eh, toteuttaa eh, ikään kuin aluepoliittisena välineenä. No, eh, hyödynnetään teknologiaa jonkinlaisena moottorina. No, se kyllä kuulostaa ehkä hyvältä, mutta tässä tietyt menestyskriteerit on myöskin huomioitava. Ehkäpä hyviä esimerkkejä olisi kaivattu hyviä esimerkkejä siitä, miltä menestys käytännössä sitten näyttäisi ja äh, mitkä ovat ne suuntaviivat, joiden pohjalta toimitaan ja on mahdollista päästä tehokkuuteen koesiopolitiikka mielessä pitäen. Jos tiedepuistot halutaan äh, toteuttaa, jos niiden tulee olla tehokkaita ja jos klustereita halutaan käyttää hyvin, niin taitoa, osaamista tarvitaan, äh, tieteellistä osaamista ja teknologi- Ian mukanaan tuomaa raaka-ainetta ja nämä yhdessä. Ja näiden pohjalta sitten on huomioitava myöskin eh, markkinapohjaisuus ja saada aikaan ja hyödyntää niitä kriteereitä ja eh, ainesosia, jotka jo ovat olemassa. Mutta missä ne ovat, mistä lähdetään liikkeelle? Eh, onko tämä kaikki toteutettavissa olevaa, jos ajatellaan seitsemän vuoden puitteistoa? Sitten jos puhutaan pitkän aikavälin kehityksestä, eh, tehokkaista investoinnista esimerkiksi PK-yrityksiin, niin eh, Yhdysvalloissahan tilanne on sellainen, että eh, pääoma teollisuus siellä on huomattavasti tehokkaampi esimerkiksi, mitä tulee kakkosvaiheen menettelyihin. Tästä pidettiin jokunen aika sitten seminaari täällä ja siinä nimenomaan tarkasteltiin sitä, mitä Euroopan olisi tehtävä, jos se haluaisi jotta alkupääoma sijoituskysymyksessä päästäisiin niin pitkälle, että saataisiin kunnolla tuettua PK-yrityksiä. Eli tästä tulisi lähteä liikkeelle. Ja sitten kun tarkastellaan asiaa pitkällä tähtäimellä, niin on selvää, että teknologinen kehitys ja teollisuus eh, innovoivin teollisuus pitkälti lähtee liikkeelle siitä, että se tarjoaa eh, tuottavaa eh, liiketoimintamallia. Se siis myy ja se tarjoaa välineitä ja yrittäjyys siinä lähdetään liikkeelle tilanteesta ennen kuin mitään varsinaisesti on myyty eli buyout tapahtuu tästä hyvin laajasta teknologiapohjasta, joka siis on niin laaja, että se voi todellakin investoida teknologiaan silloin, kun sitä tarvitaan. Ja tällöin on mahdollisuutta, mahdollisuus toteuttaa jo ennen myyntivaihetta nämä vajaat menettelyt. Eli en ole ihan vakuuttunut siitä, eh, miten tätä kaikkea kohesiopolitiikassa voi tehokkaasti hyödyntää. Kyllä sitä ehkä hyödyntää voi, mutta meidän on oltava kuitenkin eh, tiukempia kriteerien suhteen, tiukempia kuin mitä tämä raportti antaa ymmärtää. Jos sanotaan, että Eurooppa voi tehdä ja toimia paremmin kuin Yhdysvallat ja Kiina, niin meidän on ymmärrettävä eh, miksi ja yritettävä vastata tähän kysymykseen. Enkä ole ihan varma, onko raportti tältä osin kovinkaan onnistunut. Paljon kiitoksia edustaja Rope, olkaa hyvä. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni tämän päivän aihe on painava sellainen. Olemme kuulleet hyvin mielenkiintoisia esityksiä. Olen samaa mieltä kollegoidenkin kanssa siinä, että on aivan selvää, että meillä on vuosi tai ehkä kaksi aikaa valmistautua seuraavaan kauteen. Ja tämä tulee etukäteen sanelemaan sen, kuinka jatkamme vuoden 2028 jäl- jälkeiseen kauteen asti. Minä erityisesti tässä pidin tietyistä asioista, jotka tutkimuksen tekijä toi esiin. Pitääkö meidän jatkaa? Liberaalin periaatteiden linjalla, kun näitä varoja myönnämme, vai pitäisikö meillä olla val- vahvempia valvontamekanismeja, jotka määrittelevät etukäteen sen, ketkä voivat näitä varoja käyttää. Jos ymmärsin oikein, te tuette tiukempia kontrolleja. Kun puhumme älykkäästä erikoistumisesta, digitalisaatiosta, mistä me oikein aloitamme? Aloitammeko jostakin monimutkaisesta ohjelmista vai aloitammeko siitä, että takaamme kunnolla toimivan laajakaista yhteyden? Jos onnistumme takaamaan nopean laajakaista internetyhteyden kaikkialle Euroopan unioniin, tämä ehkä tulee johtamaan uusiin aloitteisiin. Ja me olemme myöskin sitoutuneet liian suurteen kokeellisuuteen. Jos näitä digitalisaatio-ohjelmia, kuten e-health, e-terveys tarkastellaan, jokaisessa jäsenmaassa tulee olemaan eri tämän kaltainen ohjelma, eikä ole oikein selvää, ovatko ihmiset tyytyväisiä näihin ohjelmiin. Ehkä meidän pitäisi alkaa priorisoida hankkeitamme niin, että kyseessä ei ole vain se, että rahoitamme jotakin ja tiedämme sitten myöhemmin käy ilmi, että jokin muu maa oli löytänyt asiaan paremman ratkaisun. Ehkä meidän pitäisi olla valikoivempia, kun päätämme prioriteeteistamme sen sijaan, että heittäydymme kokeilemaan asioita eri alueilla. Sitten kun puhutaan siitä, kuinka alueet tehdään houkuttelevammiksi, olen itse tehnyt töitä yhdellä alueistamme ja uskoakseni yksi tapa tehdä alueita houkuttelevammaksi on sen takaaminen, että meillä on paljon sellaista toimintaa, rahoitusta, joka tulee yhteisöltä, kaupungeille. Ja tämä pitäisi tapahtua verotuksen tuloksena. Tämä pitäisi olla siis verotuloa. Kun me puhumme ex ante ehdollisuudesta, meidän pitäisi taata se, että että jos kunta on onnistunut luomaan tietynlaista lisäarvoa hyvien projektien kautta, heidän pitäisi tietää se, että ainakin osa tästä lisäarvosta palautuu heille kompensaationa. Alueet ovat hyvin erilaisia, kaikkien ei pitäisi tehdä samoja toimia, mutta olisi tärkeää, että tulevalla kaudella me voisimme hyvin selvästi nähdä erikoistumista ja sitä, että rahoitus suunnataan hyvin selkeästi prioriteetteihin, sillä muuten varat käytetään, mutta ei ole selvää, johtaako niiden käyttäminen niihin tuloksiin, joita me ajamme takaa. Tanska on luonnollisesti erittäin hyvä esimerkki hajautetusta valtiosta. Sellaista, joka pohjaa toissijaisuusperiaatteille ja uskoakseni, kun puhumme seuraavasta kohesiopolitiikan kaudesta, nämä periaatteet ovat jotakin mitkä pitäisi selvästi säilyttää. Sekä tämä keskittämisen purku että toissijaisuus periaate ovat asioita, jotka pitäisi säilyttää. Tämä rohkaisisi paikallishallintoa ja paikallisyhteisöä. Kiitoksia. Uh, uh, thank you, Chair. And can I thank... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös erinomaisen raportin laatijoita. Minä haluaisin kommentoida vain paria seikkaa, jotka täällä otettiin esille tässä raportissa. Ensimmäinen niistä on alueellisten viranomaisten myös paikallisten viranomaisten tilanne. Ja tämä on ihan oikein pitää miettiä, miten aluepaikallisviranomaiset voidaan saada tähän pelin takaisin mukaan, niin kuin täällä sanotaan. Aikaisemmin liian monessa jäsenvaltiossa on vain puhuttu paikallisia aluehallinnosta, mutta meidän pitää kuitenkin kuulla näitä tahoja ja meillä on olemassa käytännön säännöt, mutta silti jäsenvaltiot yleensä vain kauniisti näistä asioista puhuvat. Ja tulevaisuudessa on pyrittävä varmistamaan, että alue- ja otetaan mukaan suunnittelemaan kohesiopolitiikkaa ja myös toteuttamaan. Niitä pitää jotenkin saada jäsenvaltiot varmistamaan, että näin todellakin tehdään. Ja ehkä pitäisi ajatella näitä ex ante ehdollisuuksia, mutta seuraavalla kohesio rahoituskaudella pitää nämä hallinnon tasot tuoda mukaan. Ja sitten oli nämä hautomoyksiköt, joista puhuttiin. Ja mm, tästä on kyllä erinäisiä, erilaisia lopputuloksia kyllä varmasti yritykset olisivat joka tapauksessa aloittaneet näistä hautumista eh, huolimatta pitää miettiä, mitä pienille yrityksille tapahtuu hauton vaiheen jälkeen. Pitää miettiä sitä edistymistä. Ja sitten tiedepuisto. Niissä on paljon paremmin onnistuttu ja ne toimivat paremmin silloin, kun on selkeitä yhteyksiä niiden ja akateemisten laitosten välillä. Eli silloin, kun on fyysinen yhteys yliopistoihin, niin nämä ovat parhaita esimerkkejä. Pitää todellakin huomioida, mitä Kiinassa tehdään, mutta myös Euroopassa on tällaista. On todella hyviä esimerkkejä silloin, kun tiedepoistot ovat yliopistojen yhteydessä. Eli minä olen sitä mieltä, että kohdallisuuspolitiikan seuraavassa vaiheessa pitää miettiä sitä, miten voidaan vahvistaa näitä tiedepuistojen, yliopistojen ja akateemisten laitosten välisiä yhteyksiä. Ja tämä voisi tarkoittaa sitä, että tarvitaan synergiaa ja resurssien hyvää käyttöä niin, että ollaan lähes yhteydessä tutkimuskehitysrahoitukseen ja näitä yhteyksiä on parannettava silloin, kun ne toimivat, niin myös politiikka toimii. Kiitos. Paljon kiitoksia kiitoksia näistä hyvin mielenkiintoisista keskusteluista, professori Adenstad. Oletteko valmis vastaamaan ehkäpä näihin kysymyksiin? Olkaa hyvä. It's, <laughs> it's, uh... En ole valmis. <clears throat> Tässä oli kokonainen kirjo hyvin monimutkaisia asioita, jotka tuotiin esiin. Ne ovat asioita, joita on tuotu aikaisemminkin esiin, tai monet niistä ovat sellaisia. Ja todennäköisesti nämä ovat tulevaisuudessakin tärkeitä, vaikka me tehostaisimme toimintaamme. Tämä on nyt äh, alkuperustelu sille, että voi kaikkia kysymyksiä kattaa mutta käydään niistä osan. Edustaja Gray sanoi, että on vaikea löytää tasapaino sen välillä, mitä tehdään, jos tällainen dynaaminen lähestymistapa on. Me voimme olla hiukan sopeutuvampia, joustavampia, ehkä kehittyvämpiä, mitä tulee politiikan aloihin voimme tasapainottaa ne tarpeelliset välineet, joita meillä on, jotta voisimme valvoa veronmaksajien varoja, joita me käytämme. Tässä professori Kevin tulee puhumaan jälkeeni varojen käytön tehokkuudesta ja avoimuudesta siitä, mitä tapahtuu sopimuksen teon jälkeen Euroopan unionissa ja alueella. Mutta tämä huomioon ottaen te, meidän täytyy ottaa laajempi puitteisto käyttöön ja joustavampi sellainen alueille ja yrityksille, jotka niissä haluavat toimia. Meidän täytyy antaa hiukan enemmän liikkumavaraa ja mahdollisuuksia, jotta tämän kaltainen joustavuus, josta kaikki puhuvat siitä, että voimme ennakoida paremmin, sopeutua tilanteisiin paremmin, ehkäpä ottaa riskejä hiukan enemmän ja hyväksyä innovaatioprojekteissa epävarmuus, koska sitä aina on. Ja perustella vielä se, että toiminta on veronmaksajan kannalta perusteltua. Meidän täytyy löytää tasapaino näiden välillä. Tämä on meille kaikille haaste, ei vain meille akateemisen maailman edustajille, vaan teillekin kaikille. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka löydämme Yhdysvaltain kaltaisen järjestelmän, jossa annetaan liikkumavaraa enemmän yrittäjille ilman, että kuitenkin annettaisiin kaikkea päätäntävaltaa yksityiselle sektorille. Se, että löydämme ratkaisun tähän on hyvin tärkeää, sillä muutoin järjestelmä voi olla hyvin jäykkä ja me voimme hyvin paljon varoja tähän suunnata, mutta emme saa takaisin kovinkaan paljon. Haluaisin muistuttaa yhdestä asiasta. Tätä kehitellään hiukan vähemmän kertomuksessa. Yhdysvalloissa julkinen sektori on hyvin, hyvin aktiivinen, mitä tulee teknologisen muutoksen rahoittamiseen. On hyvin paljon eh, investointeja tähän sekä yliopistomaailmassa että esimerkiksi Pentagonin piirissä. He tekevät tämän mahdolliseksi ja heillä on tietynlainen teknologia, politiikka, joka pyrkii tarjoamaan yksityisen sektorin toimijoille ja yliopistoille hyvin paljon rahaa kehittää uusia teknologioita. Tämän lisäksi on vielä valtavien investointien harjalla ratsastava yksityinen sektori. Tätä tästä puhutaan välillä äh, kaksijakoisena lähestymistapana. Yhdysvaltain hallinto ajaa valtavan määrän äh, varoja ähm, teknologia-alueille ja he olettavat, että teknologiayritykset myös yhdessä investoivat äh, Meillä ei Euroopassa ole tämän kaltaista rohkeaa julkista sektoria, joka investoisi yliopistoihin esimerkiksi reippaasti, mutta voimme löytää muita ratkaisutapoja. Eli edustaja Greillä vastaus tässä on se, että puitteiston täytyy olla melkoisen selkeä, ennakoivat, ennakoitavuuden suhteen lähestulkoon jäykkä, mutta meillä täytyy olla näitä mahdollisuuksia yksityisen sektorin yrittäjille ja julkiselle sektorille ja heidän rinnakkaiselle työlleen. Ja tässä mainittiinkin jo esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden teknologia. Euroopassa tapahtuu suuria asioita. Tämä sektori herättää paljon kiinnostusta. Digitaaliteknologian yhdistäminen muihin teknologiatyyppeihin ja se, että siirrytään suuresti terveydenhuoltosektorille. Tämä on jotakin hyvin mielenkiintoista ja tässä Eurooppa on aivan etulinjassa. Voimme nähdä, että julkinen sektori on hyvin avokätinen ja antaa sairaaloille ja yliopistoille alueella rahoitusta, pyrkii keskittymään klustereihin. Meillä on suuria menestystarinoita lääkeen näillisten laitteiden alalla. Minun maassani esimerkiksi kyseessä ovat kuulolaitteet, kuulokoneet. Jos tarkastelemme tilannetta 20 ja 30 vuotta sitten, eh, itse asiassa julkinen sektori loi mahdollisuuden tälle alalle. Tanska on nykyisin maailman johtava eh, kuulolaitteiden eh, alalla, sillä oli alun perin julkisella sektorilla tarve luoda näitä apuvälineitä ja sitten yksityinen sektori on niitä puolestaan kehittänyt eteenpäin. Tämä on suuri menestystarina, jota voimme tarkastella. Se on esimerkki siitä, kuinka yksityinen ja julkinen voi tehdä yhteistyötä. Ja meillä on myöskin bisnesenkeleitä, jotka ovat tietyissä tilanteessa olleet hyvin paljon mm, vaikuttamassa. Eli meillä on mahdollisuuksia jos puitteisto on oikeanlainen, mutta tämä on hyvin herkkä tilanne. Tämä vaatiikin kaiken tyyppisiä asiantuntijoita, ei vain yhtä sektoria tai alaa. Sitten yksi huomio liittyen vaikutukseen keskittymiseen. Uskoakseni, jos me pyrimme tarkastelemaan eri alueiden erikoistumista, voimme saada aikaan paljon tässä kysymys on siitä, mitä me odotamme. Kaupunkimme tarvitsevat uudistusta, kaupunkien palveluja tulee parantaa, teknologia on olemassa, mutta näiden teknisten ratkaisujen muuttaminen kaupallisesti toimiviksi ratkaisuksi, mutta myöskin sellaisiksi, jotka ovat sosiaalisesti ajatellen, yhteiskunnallisesti ajatellen relevantteja, on eri asia. Ja tässä eri alueilla on erilaisia resursseja käytössään ja niiden kautta voisimme saada hyvin paljon aikaan. Voisin mainita monia tämänkaltaisia kysymyksiä, energia, vaihtoehtoiset energialähteet, liikenne, kaikki nämä alat ovat avoimia muutokselle, parantamiselle, uusille ratkaisuille, jotka palvelisivat kansalaisiamme ja tämä olisi hyvin, hyvin mielenkiintoista liike-elämän kannalta, ei vain Euroopassa, vaan myös vientimahdollisuuksien kannalta. Tässä olen Lystä Krellin kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy löytää oikea yhdistelmä kontrollointitarpeen ja rahoitustarpeen ja erilaisten yrityselämän mahdollisuuksien välillä, jotta inno voijat ja julkinen sektori voivat tehdä yhdessä työtä tässä uudessa kontekstissa, mutta hyvin paljon työtä tarvitaan vielä, jotta kohesiopolitiikka toimisi näin proaktiivisesti. Toivon, että muut asiantuntijat, te mukaan lukien, tulevaisuudessakin voivat jatkaa työtä, jota olen tehnyt Stoalle tässä tapauksessa. Kiitoksia. Very much in... Kiitokset. Linkki raportin löytyy näistä sähköisistä asiakirjoista, jotka olette saaneet. Kiitokset tästä alustuksesta ja tästä mielenkiintoisesta käydystä keskustelusta. Olette tervetulleita tarvittaessa tänne joskus toistekin. Me jatkamme eteenpäin. Tutkimuksen esittely jonka aiheena on Euroopan rakenne- ja investointirahastomenettelyjen valvonta ja yksinkertaistus. Regivaliokunta antoi toimeksi tämän eh, tutkimuksen. Ja tässä tarkoitus oli tarkastella kahta komponenttia tässä rahastossa eh, valvonta eh, ja kirjanpitojärjestelmää sitä, kuinka yksinkertaistaa täytäntöönpanon monimutkaisia seikkoja. Tohtori Martin Ferri, Euroopan poliittisen tutkimuskeskuksen päätutkija, esittelee meille tämän eh, tutkimuksen Sretskleiden yliopistosta yhdistyneestä kuningaskunnasta. Ja annan herra Ferille nyt mahdollisuuden noin vartin puheenvuoroon. Ja sitten jäsenet voivat osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä. Kiitos. Tässä todellakin tarkastellaan kahta komponenttia, jotka liittyvät rakenne- ja investointirahaston valvonta, kirjanpitojärjestelmät ja toisaalta menettelyjen yksinkertaistaminen tarkastelimme tutkimuksessamme tätä suhdetta ja miten se vaikuttaa sitten tuloksiin. Totta kai se on olennainen. Ja tässä lähdemme liikkeelle monivuotisesta rahoituskehyksestä ja voidaan todeta, että sen puitteissa hallinnoinnissa on edistytty, mutta myöskin on soveltamisalan osalta onnistuttu hieman yksinkertaistamaan ja myöskin rahoitushallinnon osalta. Tässä yhteydessä siis käyn läpi näitä hyötyjä, jotka liittyvät näihin menettelyihin ja tarkastelen joitain kysymyksiä näiden välisen yhteyden suhteen ja tarkastelemme myöskin tilannetta vuoden 2020 jälkeisessä aikataulussa. Ensinnäkin kun tarkastellaan hieman tavoitteita ja mm, menettelytapoja. Tässä on katsottu myöskin eh, näitä tapaustutkimuksia eh, eri jäsenmaiden osalta eh, ja olemme olleet yhteydessä hallintoviranomaisiin ja tahoihin. Ja kerron lyhyesti nyt hyödyistä ja mm, niistä seikoista, jotka liittyvät näihin valvonta- ja kirjanpitomenettelyihin. Ensinnäkin äh, sen rooli on tärkeä, kun halutaan äh, tehokkuusta äh, parantaa näissä hallintomenettelyissä. Ja kun tarkastellaan tätä mallia, niin EU-tasolla ja jäsenmaatasolla on vastuuta. Ja myöskin tällä on vaikutusta EU-budjettiin ja on katsottava hieman näitä virhetasoja, niihin myöskin kiinnitettävä huomiota. Ja rahoituksessa hyötyä tietysti yhteisön talousarvio eh, voi tällöin saada, jos voidaan puuttua näihin epäselvyyksiin. On myöskin muita hyötyjä kuin rahoitushyötyjä, sillä joissain maissa nämä eh, erähankkeet ovat kaiken kaikkiaan parantaneet menettelyjä ja ylipäätään parantaneet näin ollen ohjelmatoimintaa. Ja jos tarkastellaan nyt vuoden 2007-2013 tuloksia, ensinnäkin voidaan nähdä hyötyjä. On voitu laajemmin hyödyntää talousarviot aikaisempaan verrattuna. Ennaltaehkäiseviä toimia on käytetty esimerkiksi mitä tulee maksuihin. Nämä on huomioitu aikaisemmin tällä kaudella ja tällä tavalla on pystytty paremmin ja aikaisemmin korjaamaan tilannetta. Ja tämä on tätä valvontapuitteistoa parantanut ja sillä on ollut myönteinen vaikutus virheasteeseen. Toisaalta kaikkeen tähän yhdistyy monia haasteita. Vaikkakin virheaste on pienentynyt, se on kuitenkin korkea verrattuna muihin otsakkeisiin. Expost-arviointi tällä kaudella huomasi myöskin, että valvonta ei ole ollut ihan tehokasta. Hallinnolliset kustannukset ovat olleet korkealla tasolla. Ja tällä on vaikutus tietysti ohjelmiin. Tietyt menettelyt saattavat olla esteenä tietyille innovatiiviselle kehitykselle ja vaikuttaa myöskin siihen, kuinka mahdolliset hyödyllisetkin hakijat ovat halukkaat tulemaan mukaan. On katsottava myöskin strategista laatua ja näitä säännönmukaisuuksia. Ja Kaiken kaikkiaan siis tämä valvontajärjestelmä on hyvin eh, moni, monen kiharainen. Siinä on monta eri tahoa ja toimijaa mukana. Tässä luetteloidaan tärkeimmät tehtävät, mitä tulee ohjelmaviranomaisiin ja semaisa hallintoviranomaiset määrittelevät nämä tahot, jotka ovat valvonnassa mukana ja valvovat eh, dokumentteja kunkin maksun yhteydessä. Paikan päällä tehdään myöskin näytteidenottoa ja vuotuiset yhteenvedot sitten täytäntöönpanoraporttien osalta ja petoksen ehkäisyraportit eh, sitten eh, kirjanpitoviranomaiset annetaan mahdollisuus laatia raportteja ja kehittää niitä. Sopivat hallintomenettelyt kehitellään ja operatiivisia näytteitä otetaan nykymenettelyistä ja myöskin vuotuiset eh, raportit laaditaan, jotka sitten komissiolle esitellään. EU-tasolla sitten e, pääosastoissa e, järjestellään näitä näytteenottomenettelyjä ja tilintarkastustuomioistuin laatii vuotuisen lausunnon ja esittää sen neuvostolle ja parlamentille myöskin kohesiopolitiikan osalta. Ja vuotuinen raportti laaditaan myöskin toimielimille ja virastoille ja erityisraportit sitten erityisaloitteista. Esimerkiksi rahoitusmenettelytarkastukset saattavat tulla tällöin kyseeseen mukaan tai tietyt kohdennetut aloitteet. Ja tapaustutkimuksen katsoimme, mitkä ovat kaikkein monimutkaisimpia seikkoja. Ja tästä käy ilmi se, että valvontamenettelyjen määrittäminen oli varsin monimutkaista ja tämä lykkäsi sitten ohjelmien täytäntöönpanoa tällä 1420 kaudella. Myöskin työ, joka liittyy hallintovalvontaan kunkin maksun osalta, voitaisiin tehdä hieman yksinkertaisemmin. On the spot-tarkastukset voitaisiin hoitaa hieman eh, helpommin eh, näytepohtaisesti. Myöskin oli hankala täytäntöönpanna petosten vastaisia toimia ja oikeusperusta saattoi joskus myöskin olla ongelmallinen. Tietysti tilanne on helpottunut hieman näiden ohjelmien myötä, mutta aikapaineet ovat kuitenkin edelleen pahat. Ja haasteita liittyy esimerkiksi siihen, miten e, katsotaan koordinointikysymykset, kuinka kehitellään e, näitä strategioita ja miten sitten e, aikataulullisesti nämä asiat hoidetaan. Tässä tarvitaan riittävää kapasiteettia viranomaistasolla, varsinkin kun puhutaan laajoista ohjelmista ja äh, tilastolliset näytteet, jotta annetaan varmuus siitä, että saadaan kattavat näytteet, mutta kaiken kaikkiaan tämä on varsin monitahoinen menettely ja vuotuiset raportit, ne eivät niinkään äh, olleet äh, raskaita silloin, kun esitetään niitä hankkeen lopussa, mutta nämä vuotuiset raportit aiheuttavat myöskin omat vaatimuksensa. Sitten tässä hieman eh, crosscutting kysymyksiä. Tietyt eh, rahoitusvälinekysymykset saattavat olla varsin monimutkaisia. Eh, alueellisilla ohjelmilla on omat erityispiirteensä ja jäsenmaissa on tiettyjä eroavaisuuksia, mitä tulee käytettyihin valvontamalleihin. Jotkut käyttävät hajautettua mallia, mutta eivät kaikki. Joillain mailla on vakaampi institutionaalinen kehys, joka auttaa tässä tilanteessa. Tämän lisäksi hallintokapasiteetissa on eroja ja se nimenomaan myöskin on huomioitava ja katsotaan, miten mahdollisesti voidaan tehtäviä ulkoistaa. On katsottava myöskin suhteita sisäisten ja EU-sääntelyiden välillä kuinka esimerkiksi Goldblit voitaisiin näissä EU-vaatimuksissa huomioida. Tämä kaiken kaikkiaan myöskin aiheuttaa lisää taakkaa erityisesti tarvittaisiin johdonmukaisuutta, selvyyttä, kun näitä sääntelypuitteita laaditaan. Ja kaikkein tärkeintä olisi varsinkin hankalissa kysymyksissä, kuten valtion tuki ja julkishankintakysymyksissä, näihin kiinnittää huomiota. 2014-2020 näihin kysymyksiin on pyritty puuttumaan. Ja tässä esitellään muutama esimerkki näistä. Single Audit-malli ensinnäkin, joka on tuonut tuloksia jäsenmaissa. Ja yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot, könttäsummamenettelyt esimerkiksi. Tällä kaikilla pyritään yksinkertaistamaan menettelyä ja helpottamaan näitä rahoitusmenettelyjä. On katsottava myöskin riskipohjainen niin menettely voidaan huomioida, kun otetaan näytteitä ja että pieniä hankkeita valvotaan vain kerran, eli ennen kuin hanke sulkeutuu. Ja nimittämismenettelyissä annettaisiin enemmän vastuuta jäsenmaille ja jonkin verran yksinkertaistusta myöskin rahoitusvälineisiin liittyen ja alueellisiin ohjelmiin liittyen tässä siis tämä yksinkertainen kustannusvaihtoehto tulee myös kuvaan mukaan. Ja sitten mitä tulee kokemuksiin näistä aloitteista 2014-2020 kaudella, yleisesti ottaen näitä uudistuksia pidetään hyvinä, mutta hiontaa vielä tarvitaan. Oikeusvarmuus on asia, joka ei vielä ole parhaalla mahdollisella tolalla. Delegoituja säädöksiä, täytäntöönpänä säädöksiä, komission ohjeita on ja jäsenmaissa ollaan huolissaan siitä, että joskus valvonnan tulokset ovat negatiivisia ja varsin usein annetaan, eh, olisi syytä saada ohjeita jotenkin muuten kuin asetuksen muodossa, jotta saataisiin eri vaihtoehdot huomioiduksi. Ja tämä olisi tärkeää, kun ajatellaan eh, tulevia tilintarkastusmenettelyjä. Ja on erittäin tärkeää, että tällä tavalla saadaan tätä taakkaa kevennettyä ja miettivä, miten nämä asiat hoidetaan olisi myöskin yksinkertaistettava näitä kustannusvaihtoehtoja. Sitä pidettäisiin hyvänä, mutta varsin usein kapasiteetti eh, on sitten asia, joka tässä on myöskin huomioitava. Kaiken kaikkiaan monet aloitteet, esimerkiksi single audit-malli, kansalliset nimitykset, yksinkertaiset kustannukset sinällään ovat hyviä, mutta on erittäin tärkeää, että kapasiteettiluottamuskysymykset huomioidaan e, ja toisaalta e, ei tarvitse pelätä tai ei saisi pelätä sitä, että tulevaisuudessa saattaa tapahtua virheitä, jotta näihin uskaltaa ryhtyä. Muitakin uudistuksia on esitetty 1420 kaudelle ja e, tässä on sitten muutama esimerkki näistä. Esimerkiksi eh, kun puhutaan eh, ex ante eh, ehdollisuudesta tai siitä, miten integroituja territoriaalisia investointeja täytäntöön pannaan. Kannattaa myöskin ymmärtää, että yksinkertaistustoimet jatkuvat. EU-tasoiset toimet sisältävät esimerkiksi korkean tason yksinkertaistamisryhmän, paremman sääntelyagendan, ja omnibus-asetuksen sisältämät seikat kansallisella tasolla. Rohkaisevia esimerkkejä löytyy sieltä, että eh, omaa oikeudellista puitteistoa eh, lähennetään EUn vastaavaan ja toisaalta vähennetään sitten näitä opetahoja ja pyritään paremmin eh, vähentämään näitä monimutkaisia menettelyjä, jotka ovat hankaluudetana tuen saajaa ajatellen. Ja sitten tilanne vuoden 2020 jälkeen. Tässä muutama ydinseikka. Miten voidaan parantaa joustavuutta? eri valvontamallien myötä. Ne toimivat eri yhteyksissä riippuen esimerkiksi rahoituksen suuruudesta, kapasiteetista. Tällöin käytetään eri välineitä. Single audit-mallin ähm, käyttö sen laajin jatkaminen ja tässäkin huodinnetaan kapasiteetti, äh, luottamuskysymykset ja toisaalta mitä kriteereitä kannattaa hyödyntää, jos halutaan lisätä joustavuutta. Tämä on tärkeä kysymys ja siitä varmasti keskustellaan. Ja toinen yleiskysymys liittyy siihen, miten sääntöjä voidaan yksinkertaistaa. Harmonisointi on hyödyllistä, mutta ei käytännössä helppo asia toteuttaa. On myöskin tärkeää eriyttää paremmin hard rules, soft law, guidance, advice-käsitteet ja näiden käyttö toisistaan. Sitten kun tarkastellaan erityiskysymyksiä, ensinnäkin sääntöjen yhteensopivuus ja toisaalta tulosvalvonta on katsottava näiden roolia ja toisaalta sitten audit based performance ja sitä kuinka nämä eh, vastaavat rahoituksen rahoitussääntöjen toteuttamista ja ylipäätään on erittäin tärkeää yksinkertaistaa, jotta viiveet eh, saadaan mahdollisimman lyhyiksi eri ohjelmien osalta. On myöskin ymmärrettävä, mikä on suhteellisuuden merkitys ja muiden valvontatoimien merkitys ja on katsottava, miten erityisvälineiden osalta toimitaan esimerkiksi alueellisten välineiden osalta yksinkertaistettava myöskin tilastollisia näytteenottomenettelyjä, olisi tärkeä asia ja olisi laajennettava off-the-shelf-menettely. Eh, Tämä teoriassa on ollut hyödyllinen huomio, mutta on katsottava, miten käytännössä tätä voidaan vielä viedä eteenpäin. Ja on myöskin eh, keistadipohjaisesti tarkasteltu näitä kysymyksiä. Sääntöjen yhdenmukaistaminen pidettiin tärkeänä uudistamiskysymyksenä. Single audit lähestymistapaa tulisi kehittää Performance-audit katsottiin tärkeäksi, mutta myöskään tätä sääntöjenmukaisuus eh, tilintarkastusta ei saisi unohtaa. Ja on erittäin tärkeää, että huomioidaan tässä laillisuus, säännönmukaisuus ja kapasiteetin rakennukseen liittyvät kysymykset. Ja voidaan pitää tärkeänä myöskin näytteenottomenettelyä, menettelyä mutta tilastollisessa menettelyissä tulisi sitten huomioida tämä kattavuus, eli eri metodeissa käyttää erityyppisiä malleja. Ja sitten lopuksi vielä joustavuus, niin kuin jo tässä todettiin, se tulisi aina mahdollisuuksien mukaan huomioida eri poliittiset sektorit saisivat erityyppisen kohtelun. Ja todellakin siis selkeys on tärkeä kysymys ja kovat säännöt ja pehmeät ohjeet, neuvot, parhaat käytänteet ja niistä tehdyt tutkimukset olisi kaikki huomioitava, jotta ei synny päällekkäisyyttä esimerkiksi mitä tulee näiden eri hankkeiden ja prosessien dokumentointiin. Ja voin sitten eh, päättää vielä nostamalla esiin tärkeimmät haasteet. Eh, eh, toimii tehokkaana, se hyvin havaitsee sääntöjen vastaisuudet, mutta olisiko mahdollista hoitaa asia hieman yksinkertaisemmin ja edullisemmin? kannattaa pitää kuitenkin mielessä nämä perusperiaatteet, harmonisointi, vakaus, joustavuus, nopeus, luottamus ja kapasiteetin kehittäminen ja sen huomioon mikä taimi ja toisaalta aikataululliset kysymykset myöskin. Ja tietyt spesifiset kysymykset, e, esimerkiksi nämä menettelyt, single audit-menettelyjen käyttö, yksinkertaistetut kustannusoperaatiot ja tässä yhteydessä e, sitten e, eri asetuksessahan komissio saa valtuutuksen käyttää delegoituja säädöksiä silloin, kun eh, näitä eri maksumahdollisuuksia tarkastellaan. Ne ohjelmaviranomaiset eh, tarvitsevat tässä riittävän oikeusvarmuuden. Eli nämä aloitteet tulee voida sitten hyväksyä turvallisesti ja siten, että ei tilintarkastusvaiheessa törmätä väärinkäytöksiin, jotka aiheuttaisivat uusia ongelmia. Eli kaiken kaikkiaan tämä selvyyden, selkeyden seikka ja se, että hardlaw ja soft guidance pidetään eh, erillisinä ja erityisvälineiden osalta eriytetyt ohjeet on myöskin tärkeä asia muistaa ja tarkastella, mutta tarvitaan pehmeämpää hallinnointikapasiteettia, jos halutaan tarjota tukea tässä täytäntöönpano-ohjelmassa. Ja sitten kun tarkastellaan ohjeita toimielimille, komission tulee päivittää ja tarkistaa asetuksia. Korkean tason ryhmä, paremman sääntelyn agenda ovat tärkeitä hankkeita. Ja kapasiteetin kehitys jäsenmaissa on tärkeä asia myöskin. Esimerkiksi olisi on havaittu, että on ollut varsin rohkaisevaa, jos komissio on käynyt jäsenmaissa paikan päällä eh, esimerkiksi rohkaisemassa näiden yksinkertaisten kustannusmenettelyjen käyttöönotossa. Eli se on seminaarien myötä kertonut siitä, miten tämä käytännössä voisi olla mahdollista. Kun puhutaan tilintarkastustien tuomioistuimesta. On tärkeää, että eh, se tarkastelee asioita sopivassa yhteydessä komission päin eh, näissä prosesseissa. Ja on erittäin tärkeää myöskin eh, jakaa tietoa hyvin. Se mahdollistaa kapasiteetin hyvän käytön ja toisaalta luottamuksen kasvamisen. Viime eh, aikaisessa Jasper tutkimuksessa tehtiin yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen ja Puolan korkeamman oikeuden viranomaisten kanssa. Eli tämä oli hyvä esimerkki siitä, miten koordinaatio voi toimia ja omalta osaltaan yksinkertaistaa asioita kun tilintarkastustuomioistuin raportoi jäsenmaille, se myöskin selkiyttää asioita ja lisää luottamuksen kasvua. Tärkeää on kuitenkin eh, ymmärtää, että eh, tilintarkastustuomioistuin toimii riippumattomana arvioita ja tehdessään, ja se on todellakin sen eh, erillinen ja tärkeä rooli. Kun jäsenmaista puhutaan, on tärkeää ymmärtää, että on olemassa omia jäsenmaiden sääntöjä, sitten yhteisösääntöjä. Esimerkiksi gold asiassa oli yksi jäsenmaassa. Komissio oli sanonut, että jos kansallisesti on hoidettu hankkeiden tarkastukset, niin se riittäisi. Mutta jäsenmaa tässä tapauksessa toivoi, että ohjelma viranomainen toteuttaisi lisätarkistuksia, vaikka hankkeet jo kansallisesti oli tarkastettu. Eli tässä lisättiin vain monimutkaisuutta, kun tehtiin päällekkäistä työtä. Eli yksinkertaistus tässäkin olisi toivottavaa. Tärkeää on katsoa, eh, miten täytäntöönpanojärjestelyt hoituvat ja miten eh, yksinkertaistus saattaisi tulla järkiperäistystoimien eh, myötä toteutua eri tahojen osalta. Ja sitten eh, on erittäin tärkeää vahvistaa kapasiteettia ja kohdentaa, kohdentaa toimet erityistoimijoihin ja tahoihin ja mm, selvittää sitä, miten erärahoitus toimii. Tällainen menettely on osoittautunut varsin tehokkaaksi ja hyödylliseksi. Lämpimät kiitokset teille kaikille. Thank you. Thank you for this presentation. Now give... Paljon kiitoksia näistä esityksistä. Nyt annan valiokunnan jäsenille puheenvuoron. Edustaja Krell, olkaa hyvä. für die, ähm, interessante Präsentation. Kiitos mielenkiintoisesta alustuksesta. Tässä nousi esiin monia seikkoja, joita valiokuntatasolla on usein tarkasteltu. Esittäisin muutaman kysymyksen omnibusmenettelystä sääntely. Hän on ollut olemassa ja jos tässä nyt neuvotellaan, niin toivoisin, että viimeistään kesäkuussa voitaisiin äänestää uudesta rahoitusasetuksesta täysistunnossa, jotta sitten täytäntöönpanevaiheeseen päästään. Ehdotettu tapa menetellä, tukisitteko te sitä, koska minusta olisi tuntunut järkevämmältä eh, saada vastaus kysymykseen siitä, eh, mitä omnibusmenettelyn eh, menettelyt tarkoittaisivat sen sijaan, että nyt tässä läpikäytäisiin kaikkea sitä, mikä nyt on voimassa, koska on tärkeää suunnata katseet eteenpäin ja siihen, mitä komissio on esittämässä uuden asetuksen puitteissa. Eli olisi ollut hyvä, jos voisitte hieman kommentoida näitä seikkoja. Eli menevätkö ehdotukset oikeaan suuntaan vai onko puutteita tai menevätkö ehdotukset mahdollisesti jopa väärään suuntaan? Thank you, Ms. Maletic. Kiitoksia. Edustaja Maletic, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Kuten edustaja Kreis sanoi, me keskustelimme jo moneen kertaan yksinkertaistamismahdollisuudesta ja jollakin tavalla aina tuntuu siltä, että kun me haluamme yksinkertaistaa järjestelmää, teemme siitä aina monimutkaisemman vain. Toivottavasti tällä kertaa onnistumme valmistellessamme tätä järjestelmää, jotta siitä tulisi hiukan joustavampi, jotta voisimme harmonisoida asioita, aivan kuten tässä todettiin, asetuksen puitteissa. Te mainitsitte yksinkertaistetut mallit maksuissa. Ja olen todellakin sitä mieltä, että meillä pitäisi olla tällainen malli. Eurooppalaiset tilintarkastajat ovat todenneet, että näiden varojen toimeenpanon aikana sääntöjen vastaisuus taso yksinkertaistetussa mallissa on hyvin, hyvin matala, lähellä nollaa jopa he sanovat. Eli tämä on erittäin positiivista. Kun tarkastelemme kertomusta tilintarkastajilta, siellä todetaan myöskin, että yli 60 prosenttia sääntöjen vastaisuuksista liittyy julkisiin hankintoihin. Tämä on selkeä viesti meille kaikille. Meidän pitäisi tarjota teknistä tukikapasiteettia jäsenmaiden tasolla, jotta voisimme tukea sekä tuensaajia että toimeenpanevia viranomaisia toimeenpanemaan julkishankintoja paremmin erityisesti suurissa hankkeissa, sillä tuntuu siltä, että tämä järjestelmä, jossa jokainen loppu tuen saaja ja jokainen toimeenpaneva viranomainen pyrkii rakentamaan kapasiteettia julkishalkintoihin on jotakin, mikä ei tule onnistumaan. Meillä tulee aina olemaan tämän myötä suuri sääntöjen vastaisuustaso. Eli haluaisin tietää, kuinka tässä uudessa järjestelmässä tähän hyvin suuren ongelmaan puututaan. Ja sitten toisekseen valtion apusäännöt, julkishankinnat ja valtion apua koskevat säännöt, ne ovat kaikkein suurimmat haasteet. Tämä on aivan selvää. Suurin osa sääntöjen vastauksista vastaisuuksista liittyy näihin. Sitten vielä yksi asia, jonka halusin mainita. että Tämä on viimeinen. Luottamus on mielestäni erittäin tärkeää, että luotamme toinen toisiimme. Ei ole hyvä käytänne, että Euroopan tasolla aina valvotaan kansallisen tason toimijoita ja sitten kansallisen tason toimijat aina lopullisia tuensaajia valvovat. Ja tämän lisäksi esimerkiksi yksi yksityisten toimijoiden kohdalla meillä on sääntö, että heidän pitäisi julkishankintasääntöjä myöskin noudattaa, vaikka yhteisrahoitusosuus esirahastosta olisi vaikka 30 prosenttia, ottaen huomioon tukikelpoisuuskulut. Ja tämän 30 prosentin vuoksi he joutuvat sisäistämään julkishankintasääntöjä säännöt ja noudattamaan niitä ja me pyrimme nyt heitä suojelemaan itseltään, sillä tarkoituksena on heillä saada parasta vastinetta rahalle ja he 70 prosentilla rahoittavat näitä hankkeita. Meidän pitäisi mielestäni tarkastella sitä, kuinka voisimme kaikki luottaa enemmän toinen toisiimme. Paljon kiitoksia. Tässä olivat kysymykset äh, regivaliokunnan jäseniltä. Olkaa hyvä. Kiitos jos ajatellaan ensimmäistä kysymystä, ja näitä on myös ehdotusvastauksia kyllä yleisesti ottaen voimme yhtyä ehdotuksiin ja katsotaan sitä, miten käytettäisiin yhtenäistä tarkastusmallia. Ja sitten meillä on toisaalta yksinkertaistetut kuluvaihtoehdot, nämä SCOt, ja mietitään sitä, miten näitä mahdollisuuksia voitaisiin laajentaa tulevaisuudessa. Mutta jotta tämä voisi toteutua, niin pitää lähteä liikkeelle niistä periaatteista, mitkä täällä on mainittu, eli luottamus ja kapasiteetin rakentaminen, jos ajatellaan yhtä tapausta ja useita tapauksia siis, joita tarkastelimme, niin prosessit olivat samantyyppisiä. Eli oli joku tietty kysymys joltain hallinto eh, viranomaiselta jossain jäsenvaltiossa, joka toimitettiin komissiolle, ja komissio antoi sitten suuntaviivat, ja suuntaviivoihin sitten muut ohjelmaviranomaiset muissa jäsenvaltioissa suhtauduttiin ikään kuin se olisi todellakin jo kova lainsäädäntö, mutta piti huomioida se, että tämä oli tarkoitettu tietylle eh, viranomaiselle tietyssä tilanteessa ja tällä tavoin eh, tällaista dokumentaatiota vähitellen on eh, kasaantunut ja sitten tämä asetus tässä pyritään yksinkertaisesti yksinkertaistamaan järjestelmiä, mutta minusta tarvitaan lainsäädännöstä selkeyttä ja tarvitaan kapasiteettia ja luottamusta jäsenvaltioiden välille ja ohjelmaviranomaisten välille niin, että voitaisiin näitä hyödyllisiä aloitteita paremmin käyttää ja voin täysin yhtyä näihin korostettuihin asioihin. Kiitos. Thank you. Thank you very much for... Kiitoksia paljon, kiitoksia osallistumisestanne, kiitoksia näistä esityksistä ja vastauksista kysymyksiimme. Tässä pääsimme esityslistamme päätökseen regivaliokunnan kokouksen osalta. Vielä muut asiat, onko muita asioita, niitä ei taida olla. Haluaisin muistuttaa, että seuraava kokouksemme on 20 äh, äh, kesäkuuta. Tämä on keskiviikko kello yhdeksän alkaen aamulla. Puheenjohtaja kiittää tulkkeja Toivotamme kaikille hyvää iltapäivää ja kokous on päättynyt. Kiitoksia.